Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Tervetuloa valiokuntamietintöön, valiokuntakokoukseen. Kaikki kielet Viroa lukuun ottamatta ovat tänään käytössä. Ja huomenna meillä on vierailijoita Barbara Weilerin kutsumina. Heille erityistervehdys. Täällä on uusi jäsen, jota vielä en ole nähnyt. Martina Andersson. Ja hän tulee De Brunin tilalle valiokuntaan. Eli tervehdimme häntä uudestaan, kun hän on paikalla. Ja sitten meillä on yhteinen kuuleminen keskiviikkona kello 15.15, 17.15, A1, G2 salissa. Siellä on myöskin ihmisoikeus- ja ympäristövaliokunnan valiokunnan jäseniä ja keskustelemme ihmisoikeuksista ja ilmastonmuutoksesta. Eli tervetuloa tähän kuulemiseen sitten keskiviikkona. Ja sitten on vielä valtuuskunnan kertomus Kyproksen matkasta, ja kaikki nämä tiedot löytyvät nettisivuilta. Sitten jotain ihan uutta, ja saa nähdä vastustaako joku tätä. Meillä on pöytäkirjat. Ne olivat kolmen metrin korkuiset, 3,12, 1,25 metriä, eli ihmistä korkeampi. Ja sihteeristön ehdotus oli, että pöytäkirjat toimitetaan tästä lähin sähköisesti, koska me joudumme aina hakkaamaan metsää tällaisten pöytäkirjojen takia. Eli jos kukaan ei tätä vastusta, niin toimimme sitten näin tulevaisuudessa. Siellä nyökytellään päitä, eli ilmeisesti voimme menetellä tällä tavalla. Tarvitsemme vähemmän pöytäkirjoja, Florent sanoo, mutta en nyt ole siitä ihan samaa mieltä. Eli nyt kaikki sitten kuitenkin edelleen kirjataan muistiin samalla tavalla kuin ennenkin. Sitten tärkein vieraamme tänään on Kyproksen terveysministeri Stavros Malas. Sydämellisesti tervetuloa ympäristövaliokuntaan ja olemme hyvin jännittyneitä siitä, mitä te meille tänään esittelette ja mitä seuraavan kuuden kuukauden aikana sitten on odotettavissa – muodollisessa ympäristöministerien kokouksessa Kyproksella. Ja siellä oli erittäin hyvä, hyvin suunniteltu kokous ja olen nyt iloinen Kyproksen puheenjohtajakaudesta. Meillä on konkreettisia asioita käsiteltävänä ja me menettelemme niin kuin aina. Eli ensin vieraamme saa puheenvuoron ja sitten kuulemme koordinaattorit ja sitten muut jäsenet voivat käyttää puheenvuoron. Eli ministeri, olkaa hyvä. Good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Olen todellakin kiitollinen siitä, että voin tulla tänne puhumaan teille tänään ja esittämään Kyproksen puheenjohtajakauden tavoitteet terveydenhuollon alalla. Minä odotan innolla avointa keskustelua Euroopan parlamentin jäsenten kanssa siitä, että kuinka voimme edetä ja edistää Euroopan unionin toimenpiteitä tällä alalla. Lissabonin sopimus on tuonut mukanaan aktiivisempaa aki prosessia Euroopan unionissa. Parlamentin toimivaltuuksia on laajennettu lainsäädäntötekijänä ja 14 kymmentä uutta alaa on otettu mukaan yhteispäätösmenettelyyn. Sillä on erittäin tärkeä tehtävä asioissa, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehykseen. Samanaikaisesti nämä laajennetut toimivaltuudet ovat tuoneet lisää vastuuta kansalaisia kohtaan, kansallisia parlamentteja kohtaan ja myöskin Euroopan unionia kohtaan. Kyproksen puheenjohtajakausi pitää hyvänä näitä muutoksia ja odottaa sitä, että saamme aikaiseksi interaktiivista viestintää ja yhteistyötä parlamentin kanssa kansanterveyteen liittyvissä asioissa jotta saamme edistettyä parempaa terveyttä kaikille Euroopan unionin kansalaisille. Seuraavan kuuden kuukauden aikana me haluamme jatkaa edistämällä näitä prioriteetteja, joita Trio-puheenjohtajavaltiot ovat laatineet 18 kuukauden ohjelmassaan. Ja tässä keskitytään kolmeen pääasialliseen päälinjaan, eli ei tarttu, tarttuvat taudit ja terveellinen ikääntyminen, taudit ilman rajoja ja kolmanneksi innovaatio ja parhaat käytänteet. Kuusi kuukautta on lyhyt aika. Sinä ei saavuteta ihmeitä, mutta olen varma siitä, että jos teemme yhteistyötä rakentavasti, hyvässä hengessä, me voimme saada aikaiseksi muutoksia. Ja aluksi haluankin esitellä puheenjohtajakauden ohjelman ja ta- tavoitteet terveyden alalla. Ohjelmassamme keskitytään neljään toimintalinjaan. Ensinnäkin rajat ylittävät terveysuhat EU:ssa ja naapurimaissa ja erityisesti tarttuviin tauteihin keskitytään tässä. Sitten toiseksi elinten luovuttaminen ja siirto. Kolmanneksi terveellinen ikääntyminen koko elinkaaren ajan. Ja neljänneksi innovatiiviset lähestymistavat terveydenhuollon alalla. Ensimmäinen prioriteetti liittyy rajat ylittäviin terveysuhkiin EU:ssa ja naapurimaissa. Ja siinä keskitytään siis ähm, tarttuviin tautiin ja tämä liittyy kokemuksiin, joita saatiin H1N1-influenssasta ja E. coli tartunnoista. Ja tämä tarkoitti sitä, että tarvittiin parempaa koordinoimista EU:ssa ja myös naapurimaissa ja tämä on erittäin tärkeä ala. Se on huomattu Euroopan unionissa ja myös kansainvälisessä yhteisössä. Ja toimintaa yhteistyön suuntaan on jo aloitettu. Hiljattain käydyt keskustelut komission ehdotuksesta, joka liittyy näihin rajat ylittäviin uhkiin, on hyvä mahdollisuus siihen, että voimme saada aikaiseksi lainsäädäntöpuitteen hyvässä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Ja tätä varten on järjestetty Kyproksella viime viikolla asiantuntijakonferenssi. Siellä oli mukana erilaisia sidosryhmiä Euroopan unionista ja naapurimaista, itäiseltä väliltä ja Pohjois-Afrikassa. Ja siellä aloitettiin tärkeitä keskusteluja ajankohtaisista aiheista, siitä, että kuinka parannetaan kapasiteettia tautien ehkäisyssä ja valvonnassa – ja myöskin varoitusjärjestelmissä. Ja lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että pitää jatkaa jatkuvaa toimintaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken ja myöskin naapurimaiden kanssa tarttuvien tautien ehkäisyssä ja valvonnassa. Päätelmät esitetään epävirallisessa terveysneuvostossa, joka pidetään Nikosiassa huomenna. Sitten toimen toimintalinjamme liittyy elinten luovutukseen ja siirtoon. Se on erittäin hyvä toiminta, joka, on, joka perustuu sosiaaliseen solidaarisuuteen ja se voi ainoastaan hyödyntää kaikkia Euroopan kansalaisia. Ajatellaan sitä, kuinka paljon potilaat saavat hyötyä lahjoittajalta myöskin siirrot edistävät taloudellista tehokkuutta ja nyt onkin aika sitten lisätä tietoisuutta tällä tärkeällä ajalla, alalla. Puheenjohtajakauden aikana me valmistelemme neuvoston päätelmät ja siinä pyritään sitten edistämään lisätoimia elinten luovutuksen ja siirron alalla. Ja tässä pidetään mielessä erityisesti tämä puoliväli arviointi, joka liittyy toimintasuunnitelmaan elinten luovutuksen siirron alalla vuosille 2009-2013. Sitten kolmas toimintalinja, terveellinen ikääntyminen elinkaaren ajan. Tässä pyritään edistämään terveyden ylläpitoa kaikessa elämänvaiheessa, jotta voimme taata terveellisen ikääntymisen. Kun ajattelemme nykyisiä talous- kehyksiä ja sitä, että väestö ikääntyy, on erittäin hyvä, että aikaisessa vaiheessa jo otetaan huomioon terveellinen ikääntyminen ja voidaan sitten esimerkiksi vähentää kysyntää terveyspalveluille, jotka liittyvät lähinnä kroonisiin tauteihin. Näin voimme vähentää kuluja terveydenhuollon alalla ja edistää kasvua ja tuottavuutta. konferenssi, joka keskittyy tähän asiaan. Keski- siinä tuodaan esille äh, kantoja sidosryhmiltä tältä alalla. Siinä puhutaan parhaista käytänteistä ja siitä, että kuinka voimme edetä tällä alalla. Ja tulos sitten on pohjana neuvoston päätelmille, joka liittyy terveelliseen ikääntymiseen. Siinä otetaan huomioon nykyiset suuntaukset ja myöskin korostetaan sitä, että terveydenhuollon alalla on otettava huomioon monialaisesti nämä lähestymis, äh, lähestymistavat huomioon. Sitten viimeinen linja on innovatiiviset lähestymistavat terveydenhuollon alalla. 20, Eurooppa 2020 strategian puitteissa maaliskuussa 2010 on sovittu ja pyritty edistämään innovatiivista unionia ja pyritään saavuttamaan ekosysteemi avoimelle innovaattiselle toiminnalle, jossa voidaan sitten ottaa mukaan toimijoita eri aloilta ja luoda synergioita. Tämä avoin innovaatio on uusi konsepti, jota tällä hetkellä testataan Euroopan komissiossa yhteisen teknologia-alustojen muodossa tietyillä tutkimusaloilla. Tärkein tavoitteemme on edistää terveydenhoitoa monialaisena lähestymistapana yritykset, jotka kehittelevät innovatiivisia lääkkeitä tai esimerkiksi IT-alan sovellutuksia innovatiivisilla tavoilla, on yrityksiä, jotka tuottavat lapsille elintarvikkeita ja myöskin tiedemaailma ja asiantuntijat ovat mukana konferenssissa, joka sitten järjestetään Larnakassa äh, lokakuussa. Nyt haluaisin sitten puhua lainsäädäntöpuolesta joka liittyy puheenjohtajakautemme työhön terveysalalla. Ennen kuin menen eteenpäin, haluaisin kuitenkin korostaa, että yleinen periaate meidän lähestymistakanne pohjalla, kun ajatellaan parlamentin kanssa tehtävää työtä ja työryhmien kanssa tehtävää työtä, on siis monipuolinen kunnioitus. Ja haluaisin korostaa sitä, että erityisesti Health for Growth-ohjelmassa tämä lähestymistapa liittyy myös rahoitustukeen. Ei voida saada aikaiseksi ihmeitä sellaisella budjetilla, joka on noin 446 miljoonaa euroa seitsemän vuoden ajankaudelle. Ensinnä puhuisin ehdotuksesta asetukseksi, jolla perustetaan Health for Growth-ohjelma – ajanjaksolle 2014-2020. Tämä on erittäin tärkeä väline, jolla pyritään sitten tuomaan esille yhteisön tavoitteet terveydenhuollon alalla. Tanskan puheenjohtajakaudella on saatu aikaiseksi yleinen sopimus EPSCO-neuvostossa kesäkuun 22. päivä. Kypros puheenjohtajakaudellaan pyrkii tekemään läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja pyrkii saman täysimuotoisen sopimuksen tämän ehdotuksen sisällöstä ja saada sen hyväksytyksi osittaisessa ensimmäisen käsittelyn sopimuksessa, joka liittyy monivuotisen rahoituskehyksen budjetista. Tiedän, että parlamentti on esittänyt paljon tarkistuksia – ja siinä otetaan erityisesti esille eri näkökulmat, jotka liittyvät epätasa-arvoon terveydenhuollon alalla. Ja tässä pitää todellakin ottaa huomioon ne erityisolosuhteet, joissa miljoonat eurooppalaiset kansalaiset tällä hetkellä ovat, jotka vaikuttavat kielteisesti terveen tilaan. Sitten toinen ehdotus on Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, joka liittyy vakaviin rajat ylittäviin terveysuhkiin – Tämä asia liittyy erilaisiin terveysuhkiin, jotka johtuvat biologisista, kemikaalisista, ympäristöön liittyvistä syistä esimerkiksi, ja se vaatii tehokkaampaa valvontaa ja koordinoidumpaa toimintaa kriisin aikana. Siinä otetaan myös eri, esille esimerkiksi varhaisen, varhainen varoitusjärjestelmä, valvonta ja reaktio erilaisiin terveysuhkiin, esimerkiksi tarttuviin tautiin. Neuvoston työryhmässä on aloitettu keskustelut ja Kypros voi omalla puheenjohtajakaudellaan edetä eteenpäin ja keskustella Euroopan parlamentin kanssa. Todennäköisesti keskustelut tulevat olemaan pitkiä neuvostossa ja myöskin neuvoston ja parlamentin välillä, mutta me olemme sitoutuneita ja haluamme todellakin saada tätä asiaa vietyä eteenpäin myönteisellä tavalla. Meidän pitää ottaa huomioon se, mitä tapahtui aikaisemmin, kun vakavia epidemioita tuli Eurooppaan. Ja meidän pitää taata se, että mitä me teemmekin, niin se pitää todellakin johtaa yhdenmukaisempiin ja parempiin toimintoihin Euroopassa. Sitten kolmas ala on ehdotus direktiivin muuttamiseksi 2001 2020 20. Tämä liittyy kliinisiin testeihin. Ja tämä liittyy siis kliinisiin testeihin, joita tehdään ihmisten parissa. Ja tällä pyritään parantamaan kliinisten testien harmonisointia, ja arviointien harmonisointia ja valvontaa. Ja Kyproksen puheenjohtajakaudella on tarkoitus saada tämä asia etenemään ja toivottavasti saamme aikaisesti, aikaiseksi sopimuksen neuvoston tasolla. Sitten neljäs asia on ehdotus direktiiviksi 89 105 Tämä liittyy lääketuotteisten tuotteiden hintojen tai kustannusten ää, ähm, sääntelyyn. Edellinen direktiivi ei enää heijastele sitä hinnoittelun monimutkaisuutta, joka on va- käy- tai sitä käytäntöä, joka on käytössä jäsenvaltiossa. Uusi direktiivi pyrkii muun muassa takaamaan avoimuuden tällä alalla. Työske- keskustelu tässä asiassa työryhmätasolla on aloitettu Tanskan puheenjohtajakaudella ja omalla puheenjohtajakaudellamme me jatkamme tätä työtä. Tähän pyritään myös Euroopan parlamentissa, joten vahva yhteistyötä tarvitaan ja EPSCO-neuvostossa joulukuussa 2012 sitten esitetään ensi tulokset keskusteluissa. Sitten viides asia liittyy lääkinnällisiin laitteisiin ja sääntelypuitteiston tarkistamiseen. Tällä pyritään kumoamaan direktiivit 90 kautta 385 ja 93 kautta 42 ja myöskin pyritään kumoamaan direktiivi 98-79. Tällä pyritään suojelemaan Euroopan kansalaisten turvallisuutta ja turvaterveyttä ja myöskin takaamaan yhtenäismarkkinoiden asianmukainen toiminta. Hiljattaiset tapaukset, jotka liittyvät rintaimplanttiongelmiin, osoittavat, että meidän pitää pyrkiä paremmin takaamaan potilaiden turvallisuus. Aloitamme keskustelut neuvoston työryhmissä ja toivottavasti pyrimme myös tai saamme aikaiseksi hyvät keskustelut myöskin jäsenvaltioiden kanssa. Tarkoitus on jatkaa nykyisen toimintasuunnitelman parissa tehtävää työtä, eli pyrimme pyrimme takaamaan potilasturvallisuuden paremmalla tasolla. Sitten kuudes asia on ehdotus asetukseksi, joka liittyy lasten ja imeväisten ruokaan. Tällä pyritään yksinkertaistamaan selventämään nykyistä lainsäädäntöpuitteistoa erityiselintarvikkeiden osalta. Ja Kypros pyrkii tässä löytämään yhteistä niiden ehdotusten välillä, jota Euroopan parlamentin neuvosto ja komissio on ehdottanut, ja toivottavasti aikaisessa toisen käsittelyn vaiheessa pääsemme sopimukseen. Sitten aamupaldirektiivi, jolla pyritään sitten yhdenmukaistamaan olemassa olevat komission ehdotukset liittyen viiteen direktiiviin tämä liittyy perustamissopimuksen artikloihin 290-291. Tanska puheenjohtajakaudellaan aloitti keskustelut jo neuvostossa ja Kypros sitten puheenjohtajakaudellaan pyrkii edistämään ja jopa saman päätökseen tämän asian. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, tämä oli se yleisesti terveysohjelma Kyproksen puheenjohtajakaudella. Olemme hyvin tietoisia tästä tehtävästä ja siitä herkkyydestä, joka tähän liittyy, mutta missä on tahtoa, siellä on myöskin tie, joten me todellakin luotamme yhteistyöhön parlamentin ja neuvoston kanssa. Ja me todella voimme päästä eteenpäin näissä terveyspoliittisissa asioissa Euroopan unionin kansalaisten hyödyksi. Ja näiden asioiden osalta emme voi nähdä sitä kaikkea yleistä ilmapiiriä, joka tällä hetkellä Euroopassa on. Talouskriisi asettaa paljon painetta terveysjärjestelmille kaikissa jäsenvaltioissa, joten meillä ei ole tarpeeksi rahoitusvaroja ja resursseja, joten meidän pitää olla luovia. Meillä on kaikenlaisia tapahtumia tällä hetkellä ympärillämme, joka todellakin koettelee Eurooppaa ennennäkemättömällä tavalla. Euroopalla on todellinen testi aika edessään toisen maailmansodan jälkeen pahin sellainen, joten tarvitsemme todellakin solidaarisuutta, aivan kuten sota-aikoinakin. Ja rauhan aikana tämän toiminnan ei pitäisi mitenkään erota, ja toivon, että todellakin me pyrimme ja pystymme osoittamaan sellaista eurooppalaista solidaarisuutta, johon me aina viittaamme. Haluaisin myös kiittää neljä esittelijää. Meillä oli erittäin hyvät keskustelut valmisteluvaiheessa, kun valmistelimme Kyproksen puheenjohtajakautta. Kiitos. Minister. Kiitoksia ministeri. Kun kerroitte näistä seuraavan kuukausien toimista, teillä on paljon tekemistä ja täällä nyt kädet nousevat jo ylös ja ensimmäisen puheenvuoron saavat koordinaattorit. Eli ensin EPPstä Liise, ole hyvä. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kolme aihetta. Minusta on erittäin hyvä, että tällä kaudella käsittelette tärkeitä aiheita, erityisesti elinten lahjoitusta. Sitä on käsitelty täällä hyvin paljon. Hyvin monet odottavat näitä elinlahjoituksia, ja Euroopassa ei ole vielä päästy riittävän pitkälle. Ja erityistä kiinnitystä haluaisin kiinnittää yhteen parlamentin vaatimukseen, eli että elinkauppaan pitää puuttua hyvin voimakkaalla kädellä. Viime viikolla minun ottiin yhteyttä Strasbourgin Euroopan neuvosto. Siellä työstetään pöytäkirjaa, joka liittyy elinkaupan torjumiseen. EU ei vielä ole siellä edustettuna, eli ehkä te voitte ottaa tämän asian esille. Siitä olisi varmaan apua. Eli meidän kannattaa tehdä yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa. Sitten kaksi lainsäädäntökohtaa, eli terveydenhuolto, toimintaohjelma. Tässä valiokunnassa tässä on uusi atsikko, otsikko, eli haluaisimme, että se nimi olisi terveyttä, kasvua ja kansalaisia varten, jotta myöskin kansalaiset tulevat esille, emmekä puhu ainoastaan taloudesta, vaikka Talous tietysti on kriisin aikana hyvin tärkeää. Eli kansalaiset pitää ottaa mukaan jo otsikkoon, jotta tämä käy selväksi, että kyse on myös kansalaisten terveydestä. Peter, Peter hetkinen. Meillä on ilmeisesti jotain tulkkaus on... Ai nyt toimii. Eli englannin tulkauksessa oli ongelmia. Ole hyvä. Ähm, der letzte Punkt. Ich ähm, bedanke mich sehr, dass Sie das Thema klinische Prüfung angesprochen Sitten puhuitte näistä kliinisistä kokeista. Toivottavasti tämä nyt ei ole sellainen, joka toteutuu vasta myöhemmin, vaan jo ennen kesätaukoa. Meillähän on näitä kliinisiä kokeita. Ja meillä on nyt tarvetta toimia tällä alalla. Eli tutkijat, jotka ovat riippumattomia teollisuudesta, yrittävät testata tiettyjä lääkkeitä, ja heillä on vaikeuksia tämänhetkisen direktiivin takia. Eli muistuttaisin, että Euroopan parlamentti ja osittain myöskin komissio on jo tarttunut tähän ongelmaan kymmenen vuotta sitten, kun neuvottelimme tätä direktiiviä, ja se on varmasti myöskin teidän tehtävänne saada neuvosto vakuuttuneeksi siitä, että meillä pitää olla vahvempaa eurooppalaista yhteistyötä tällä alueella teollisuuden ja kansalaisten hyväksi ja myöskin riippumattoman tutkimuksen hyväksi. Kiitos. Peter. Kiitoksia. Sitten Lynn McAven. Ah, Dagmar. Dagmar Rodberend. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä neuvoston puheenjohtaja. Jos sallitte, haluaisin onnitella teitä ensinnäkin kunnianhimostanne. Minun täytyy sanoa, että joskus vähemmän on enemmän, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että te onnistutte. Jos minä olisin te ja jos minä voisin antaa neuvon, niin minä kyllä pitäisin korkeammassa asemassa tätä lainsäädäntöpuolta ja hieman vähemmän laittaisin painoarvoa ei-lainsäädäntökysymykselle, jos tarkastellaan rajat ylittäviä terveysuhkia ja oikeudellisia puitteita ja kapasiteettia ja vahvuuksia, niin katsokaapa, mitä tapahtui rajat ylittävien terveyspalvelujen te- lainsäädännölle. Jos olitte silloin jo hallituksen, niin kenties muistatte. Jos palaatte vielä noihin asioihin tässä lainsäädännöllisessä osassa, johon herra Liisikin viittasi, niin kyllä minä teitä onnittelisin silloin. Ja nyt tulenkin juuri näihin asioihin eritoten kahteen. Jätän tästä pois tämän avoimuusdirektiivin, koska kollega Pavlo varmaan tästä esittää kysymyksen, mutta kliiniset kokeet ja lääkinnälliset laitteet. Peter Liisekin tähän viittasi. Minä, jo, minä todella toivon, että jäsenvaltiot kliinisten kokeiden osalta jakavat niin tietoja kuin asiantuntemustakin, jotta saataisiin paras mahdollinen asiantuntijuus ja parhaat mahdolliset kokeet käyttöön, eikä tehtäisi tätä tällaisissa pienissä kuppikunnissa niin kuin tähän asti. Kliiniset testit, ne ovat kaksipuolisia mitalle. toisaalta meidän täytyy suojella niitä, jotka ovat testeissä mukana. Toisaalta meidän täytyy myös varmistaa innovaation eteneminen, johon viittasitte usean otteeseen. Sitten sydältäni lähellä ovat nämä lääkinnälliset laitteet. Hieman tässä tunsin väristyksiä, kun puhuitte, että meidän täytyy tarkastella tässä ilmoittaja elinten tehtäviä. Toivottavasti tässä ette puhu pelkästään lainsäädännön sisällöstä, ettekä mene liian pitkälle keskustelujen ennakoimisessakaan, koska me emme vielä tiedä, mikä tehtävä on näillä ilmoittavilla viranomaisilla. Me emme tiedä, millaisia ne ovat. Tämä on ensimmäinen kysymys. Eli jos tarkastellaan eri lääkinnällisten laitteiden kategorioita, niin uskotteko te todella, että kaikki nämä laitteet joutuisivat kulkemaan tällaisen ilmoitusviranomaisen läpi, vai pitäisikö joidenkin saada lupa suoraan? Ja oletteko, jos näin on, niin jos olette sitä mieltä, että lääkinnällinen laite tarvitsee luvan, jos se on väline, niin eh, pitäisikö tätä käsitellä pikemminkin lääke, eh, lääkinnällisenä, lääke, lääkkeenä niin, että tähän tarvitaan esimerkiksi Euroopan lääkeviranomaisen tai jonkun muun vastaavan tahon antama lupa. Olen tietoinen siitä, olette varmasti tietoinen siitä, että Euroopan parlamentti ja pitkään ennen rintaimplanttiskandaalin puhkeamista vaati lainsäädäntömuutoksia tähän. Kollegani, joka lähti jo parlamentista pitkän aikaa sitten, oletteko teki mietintöä tästä. Oletteko yhtä mieltä kanssani lääkinnällisten laitteiden osalta siinä, että jos on tiettyjä lääkinnällisten laitteiden kategorioita, niitä helpompia varten jos tarvitaan tämä ilmoitusviranomainen, tarvitaan vain yksi ja näiden eri elinten täytyy olla yhteydessä toisensa ja näin voidaan luoda avoimuutta niiden suuntaan, jotka käyttävät lääkinnällisiä laitteita ja missä tilanteessa ilmoitus pitää antaa. No, Saksassa on esimerkiksi 18 ö, erilaista elintä. Jokainen voi sitten päättää, että minne, minne eri tahon voi ottaa yhteyttä. Tässä ei ole välttämättä kysymys luottamuksesta ja avoimuudesta. Pitäisikö meidän teidän mielestänne tarkastella myös tätä seikkaa? Ja voitteko vahvi, varmistaa minulle sen, että kun me nyt odotamme komissiota vapauttamaan ja julkaisemaan myöhemmin tässä kuussa kliiniset testit ja julkaisemaan tämän tekstinsä lääkinnällistä laitteista syyskuussa, niin voitteko vahvistaa, että te otatte tässä valtaisen askeleen eteenpäin Kyproksen puheenjohtajuuskauden aikana? Kiitoksia. Sitten Panakova liberaaleista, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri tästä alustuksesta teillä on aika vaikea tehtävä edessänne, koska yhtäältä ei ole paljon odotuksia terveydenhuoltoalalla millään puheenjohtajakaudella, että lainsäädäntö etenisi kunnianhimoisesti, varsinkaan niissä asioissa, jotka ovat jo jumissa. Ja toisaalta on sitten painostusta tietyistä jäsenvaltioista liittyen rahoituksen ja budjettien tasapainoon ja terveydenhuollon leikkauksiin. Eli aiotteko keskustella näistä pitkän aikavälin vaikutuksista liittyen näihin terveydenhuoltoalan kustannusleikkauksiin ja erityisesti kun ajatellaan niitä, jotka jo nyt vaikuttavat kielteisesti pitkällä aikavälillä. Ja tärkein kysymykseni on se, että olen huolissani siitä, että Euroopan parlamentin esittelijä, joka liittyy lääkedirektiiviin, niin varmaankin te tiedätte näistä jäsenvaltioiden ensimmäisistä reaktioista, mutta voisitko kertoa, millä tavalla tämä ehdotus voisi edetä ja mitä sitten aiotte tai mitä miten uskotte, että tätä keskustelua saataisiin edistettyä jäsenvaltioiden kanssa? Kiitos. Thank you very much. And uh, Kiitoksia. Ja sitten ensimmäinen kierros päättyy sitten Marina Nakudadis EKR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Thank you and thank you minister for... Kiitos, kiitos ministeri tästä erittäin kattavasta alustuksesta. Minun ryhmäni pitää tätä erittäin hyvänä. pidin kommenteista, joita sanoitte näiden varojen puutteesta. Safos on tämä kreikkalainen sana. Tämä on erittäin viisas kommentti. Meillä on todellakin edessämme vaikeat ajat, joten pitää olla tietoisia siitä, mitä me teemme. Nämä kolme aluetta, tämä rajat ylittävä toiminta, minkälainen rooli ECDCllä on tässä? kun ajatellaan, mitä tapahtui siitä konferenssissa viime viikolla, olitte siellä varmasti mukana. Sitten nämä luovutukset, tämäkin on sellainen alue, joka on hyvin lähellä sydäntäni. Olen juuri työstänyt mietintöä ja olen Peterin kanssa samaa mieltä tästä kaupasta, mutta haluaisin kuitenkin nähdä vahvemman painotuksen tässä vaihdossa siinä, että ei vain rahaa vaihdeta ja varmasti menette tähän suuntaan. Sitten terveellinen ikääntyminen, erittäin tärkeä asia, ei ainoastaan terveyden kannalta, mutta myöskin talouden kannalta, koska me voimme pitää väestön terveenä, niin se maksaa meille vähemmän ja varmasti työstätte tätä, mutta yleisesti olemme erittäin tyytyväisiä tähän ohjelmaan ja paljon onnea ja menestystä. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten vielä Guen edustaja Suusa, olkaa hyvä. Thank <clears throat> you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Oli erittäin tärkeää ja mukava kuulla Kyproksen puheenjohtajavaltion ministeriä ja kuulla Kyproksen puheenjohtajakauden prioriteeteista. Minulla on kaksi konkreettista kysymystä teille ja kenties keskustelun aikana niitä sitten vielä tulee enemmänkin. Ensimmäinen liittyy tähän 2020 ohjelmaan. Tässähän on alussa 80 miljoonaa euroa kuudeksi vuodeksi ja 31,7 miljoonaa käytetään merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, esimerkiksi terveyskysymyksiin – Tämä tarkoittaa 5,2 miljoonaa vuodessa. Se on pieni summa, kun verrataan tätä Euroopan unionin kokonaistalousarvioon. Ottaen huomioon nyt rahoituskriisi monissa jäsenmaissa, niin oletteko sitä mieltä, että nämä varat olis, ovat riittävät, jotta voidaan vastata terveyden ja elintarviketurvallisuuden haasteisiin? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy tähän ensimmäiseen ja on seuraavanlainen. Voisitteko hieman työstää nyt enemmän vielä sitä, mitä sanoitte terveydestä ja eh, tasa-arvosta ja, tai epätasa-arvosta ja kielteistä vaikutuksesta terveyteen? Me elämme kriisiaikoja ja jäsenvaltioiden eh, välillä ja useiden jäsenvaltioiden sisälläkin on vakavia epätasa-arvoisuuksia. Me emme tässä epätasa-arvoisuutta, sen kuilua mitenkään saa poistettua. Viime aikoina tehdyt toimet itse asiassa ovat vain levittäneet tätä kuilua eri ryhmien välillä. Voisitteko hieman konkreettisemmin puhua näistä toimista, joilla voitaisiin vähentää epätasa-arvoisuutta terveyspalvelujen osalta? Kiitoksia. Ensimmäinen kierros päättyy tähän. Koordinaattorit saivat puheenvuoron ja nyt sitten sitten ministeri voi vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. So, um... No niin, kiitoksia. Tietysti elinten luovutus ja elinsiirrot ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Ja meillähän on lääketieteellisiä tarpeita, Tähän on selvää. Ja toiseksi on myöskin yhteiskunnallinen tietoisuus ja se, miten se voi vaikuttaa elinten luovutukseen. Ehkä ette tiedä, mutta voin kertoa, että yksi kolmannes Kyproksen kansalaisista ovat luuydin luovuttajia. Eli yhteiskunta saatu liikkeelle sillä tavalla, että nyt meillä on hyvin paljon ihmisiä, jotka luovuttavat luuydintä. Eli haluamme ottaa tämän yhteiskunnallisen ulottuvuuden esille. Eli jos yhteiskunta saadaan liikkeelle, niin sitten saamme aikaan tuloksia. Kuitenkin me tarvitsemme hyvin paljon hyviä elimiä. Tähän liittyy tietysti taloudellinen puoli, mutta myöskin yhteiskunnallinen puoli. Mutta ikävä kyllä kovin paljon ei ole yhteistyötä tällä alalla. Euroopan tasolla on meitä lukuun ottamatta. Eli me haluamme laajentaa tätä yhteistyötä. Me haluamme mahdollistaa sen, että elinten saatavuus on mahdollisimman laajaa ympäri Eurooppaa. Sitten elinkaupasta tosiaan voisi sanoa, ja nyt puhun ihan terveysministerinäkin, eli olemme olleet tilanteissa, jossa tehoton lainsäädäntö on avannut tietä elinkaupalle. Ja me tiedämme, että tällaista nyt tapahtuu Euroopassa ja meidän täytyy varoa tätä. Eli meillä pitää olla enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Ja tällä tavalla voidaan sitten suojella ihmisiä elinkaupalta. Sitten tämä terveydenhuollon suunnitelma. No, hyvin paljon on keskusteltu tästä nimestä. Eli nythän se on terveyskasvua varten ja parlamentti ehdottaa kasvua ja kansalaisia varten. No emme nyt tiedä, mikä on lopputulos. Ehkä sitä vielä lyhennetään tai pidennetään, mutta kuitenkin sanoisin, että tämän hankkeen laajuus ei ole valtava. Se on 446 miljoonaa jaettuna seitsemälle vuodelle. Eli tämä ero, ja nyt täytyy puhua ihan suoraan, on varmaan aika pieni. Eli on nimi sitten yksi tai toinen, niin sisältö ja tämä ydin tässä hankkeessa on kaikkein tärkein osa. Sitten kliinisistä kokeista. No jotkut tästä kysyivät. Jos nyt mennään hiukan sivuraiteille. Miksi tarvitaan harmonisoituja, harmonisoitujen kliinisten kokeiden direktiiviä? Euroopan unionissa tulee pian olemaan hyvin paljon puutetta innovoinnista, ja miksi on näin? siksi, että lääkkeitä kehitellään nyt paljon hitaammin. Ja yksi tärkeä väline, jolla voidaan kehittää lääkkeitä, ovat kliiniset kokeet. Kliiniset kokeet vastaavat noin 50 prosenttia kustannuksista, joita investoidaan lääkkeiden kehittämiseen. Eli nyt tämä innovatiivisten lääkkeiden kehitys hidastuu, ei pelkästään kliinisten kokeiden osalta, vaan siksi, että meillä ei ole harmonisoitua menettelyä. Ja monista syistä, joista voidaan sitten keskustella toisessa yhteydessä, ja tämä liittyy tutkimukseen. Eli Euroopassa ehdottomasti tarvitaan, ei pelkästään siksi, että tarvitaan innovatiivisia lääkkeitä, meidän tarvitsemme näitä kokeita ka- talouskasvua varten. Tästähän te juuri puhuitte. Eli tämä elementti on otettava mukaan Eli meidän pitää varmistaa se, että eurooppalainen teollisuus voi testata lääkkeitä ja saada tuloksia aikaan. Eli tähän liittyy myöskin taloudellinen ulottuvuus. No sitten, kiitoksia kommenteista. Kunnianhimo on ihan hyvä. Me olemme kunnianhimoisia, mutta jos saamme aikaan hyviä tuloksiakin, niin sitten olemme tyytyväisiä. No sitten terveysuhkien sääntely? No se on tietenkin hankala kysymys. Neuvostossahan on ollut nyt perustavanlaatuisia muutoksia, kun ajatellaan tätä terveysuhkien direktiiviä. Ja ymmärrän myöskin komission reaktion. Täytyy muistaa, että perusperiaate tämän takana on se, että meillä on oltava mahdollisimman paljon koordinointia Euroopassa, koska aikaisemmin sellaista ei ollut. Eli sitä pitää saada aikaan, koska jos tällaista koordinointia ei ole, me luomme tyhjön, emmekä pysty esittämään kantojamme, vaan myös, myös tähän liittyy kaupallisia kysymyksiä. Ja mehän olemme nähneet, mitä tapahtui esimerkiksi näiden rokoteostosten suhteen tällä kaudella. Eli meidän täytyy katsoa nyt näitä perusperiaatteita ja teemme kaikkemme ja yritämme saada aikaan sovun ainakin neuvoston tasolla, jos on mahdollista. Mutta ymmärrän kyllä, että tämä on ehkä aika kunnianhimoinen tavoite, mutta jos haluaa saada jotain aikaa, niin pitää olla kunnianhimoinen. No niin, sitten lääkinnälliset laitteet. Meillähän oli PIP-skandaali, siitähän kaikki lähti liikkeelle – No, ei, meillä ei ollut kyllä kovin paljon koordinointia, täytyy sanoa. Jos nyt terveysministerinä vastaan, niin saimme huomata, että kansalliset viranomaiset olivat eri kannoilla meidän kanssamme. Ja se johti sitten tilanteeseen, jossa kaikki jahtasivat toisiaan, jotta saataisiin aikaan oikea kanta. Mutta me kaikki sovimme, ja sehän oli tapa edetä että terveysasioista vastaava komission jäsen teki julkilausuman ja pyysi, että jäsenvaltiot laatisivat rekisterin, siis kansallisen rekisterin, josta voidaan sitten jäljittää kaikki henkilöt, joilla oli mitään implantteja. Eli jos ainakin ryhtyisimme tällaisiin toimiin, niin voisimme edetä asioissa. Eli uusi ehdotus, jota meillä nyt ei vielä ole, panee täytäntöön toimia, jotka liittyvät valvontaan viranomaisille ja myöskin sitten näihin tarkastustoimiin. No nämä elimet ottavat sitten vastuuta tietyistä implanteista, joilla saattaa olla lääkinnällinen tarkoitus ja niihin pitää saada lisenssi. Ja se on varmasti osa keskusteluitamme. Tämä on vaikea linja vetää, kyllä tiedän sen, mutta kuitenkin meidän täytyy käynnistää tämä prosessi. Sitten lääkevalvonnasta. Kyproksella meillä on tästä kokemusta. Te puhuitte talouskriisistä Ensinnäkin olen pannut merkille, että vähintäänkin lääkeyritykset ovat nyt vaikeina aikoina valmiita tekemään myönnytyksiä terveydenhuoltojärjestelmille. Ja näin on käynyt. Minä olen kuullut tästä terveysministerinä ja olemme myöskin omassa maassamme yrittäneet panna täytäntöön toimia, joilla voidaan vähentää kustannuksia ja olemme olleet aika tehokkaita. Eli vaikka tämä on direktiivi, joka tulee käsiteltäväksi ja sitten on tiettyjä asioita, joista pitää keskustella, eli lisenssien aikataulusta, innovatiivisista lääkkeistä, rinnakkaislääkkeiden aikataulusta ja niin edelleen, niin tässä on kuitenkin perusfilosofia lääkeyritysten tasolla. Eli halutaan kohtuullisempia hintoja lääkkeille. Tähän ei tarvita mitään direktiiviä, vaan voimme toimia lääkeyritysten kanssa ja he ovat hyvin avointa tälle keskustelulle. Sitten Janne Kunadis, kiitoksia näistä kommenteista. ECDC. EDCD on helpottanut erityistietojen toimittamista jäsenvaltioille. Ja ECDCn rooli on erittäin tärkeä pienille maille, kuten Kyprokselle. Ja siksi olemme halunneet keskustella tästä, koska pienillä mailla ei välttämättä ole kapasiteettia tai asiantuntemusta, jota tarvitaan. Ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus on täyttänyt tätä puutetta asiantuntijuuden osalta ja toimittanut tietoja hyvin täsmällistä tietoa. h 1 ja 1 asian kohdalla toimittiin juuri näin. Ja sitten elinten lahjoituksista. Tämähän oli päällekkäinen kysymys. Tämä liittyy vapaaehtoisuuteen. Yhteiskunnan liikkeelle saaminen on keskeistä. Sitten terve ikääntyminen No mitään oikeastaan tervettä ikääntymistä ei ole olemassa, tämä on vähän ristiriitainen ilmaisu, mutta jos katsotaan nyt tieteellisesti tätä asiaa, niin terve ikääntyminen on tulosta tietyistä biologisista prosesseista, joita tapahtuu elämän alkuvaiheessa, keskivaiheessa ja sitten myöhäisemmässä vaiheessa. Eli kyse on terveellisemmästä ikääntymisestä. Me haluamme siis kokouksissa korostaa sitä, kuinka tärkeää on toimia jo varhaisessa vaiheessa elämää, esimerkiksi ruokailutottumusten osalta. Ne ovat hyvin tärkeitä lasten kannalta. Haluamme puuttua keskiään ongelmiin, esimerkiksi kardiovaskulaarisiin ongelmiin, diabetekseen. Ne ovat kysymyksiä, jotka rasittavat terveydenhuoltojärjestelmiä. Ja myöskin haluamme korostaa elämän loppuvaiheen kysymyksiä. Sitten puhumme kysymyksistä, jotka liittyvät ikääntymiseen ja teemme myöskin käymme provokatiivista keskustelua kantasolututkimuksesta, koska aika usein saa havaita, että jos katsoo näitä suuria ehdotuksia liittyen kantasolututkimukseen, ne on tähdätty lähinnä ikäihmisille ja sanottu, että teemme tutkimusta, jotta voimme käsitellä tai hoitaa näitä ja näitä tauteja, jotka ovat usein vanhuuteen liittyviä tauteja. Tässä keskustelussa haluaisimme ottaa esille haluamme kertoa myöskin viranomaisille, mikä on kantamme kantasolututkimukseen, koska minun mielestäni tämä on nyt ratkaiseva vaihe kantasolututkimuksen osalta. Ja sitten kysymys, johon olisi pitänyt vastata, tai johon vastaan varmasti on torstaina, kun olen ITERissä. Siellä keskustellaan tästä, mutta voin nyt vastata sillä tavalla, että tämä liittyy tutkimuspakettiin, mutta en nyt käy läpi näitä yksityiskohtia, mutta voin sanoa, että kyse on 80 miljardin hankkeesta. Ja tietysti parlamentti nyt ensimmäistä kertaa haluaa nostaa sen 100 miljardiin. Eli se on tietysti hyvä merkki. Ensimmäistä kertaa parlamentti on toiminut näin, mutta mitä tulee sitten budjetin hajauttamiseen, niin se on sitten keskustelu, jota täytyy käydä sitten ITER-valiokunnassa. Emmekä halua nyt sekoittaa näitä asioita, vaikkakin tämä oli ihan hyvä kysymys. Thank you very much, Minister. Kiitoksia näistä konkreettisista ja yksityiskohtaisista vastauksista koordinaattorin kysymyksiin. Sitten toinen kierros ja ensimmäisen puheenvuoron saa Andres Pirillo. Muchas gracias, señor Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset, herra ministeri, näistä kannoistanne. Muutamiin kysymyksiin, joita halusin teille esittää olette antaneet vastauksen, mutta haluaisin kahta vielä korostaa tässä ja jakaa erään huolenaiheen kanssanne. Täällä on muutamia kysymyksiä, johon puuttuivat jo Lise ja Kudakis, joiden kanssa tein lainsäädäntöä tämän asian osalta jo aikaisemmin. Nyt olemme tällaisessa kriisitilanteessa. Kriisihän on koko ajan esillä oleva asia, joka pätee kaikkeen. Sillä voidaan perustella kaikenlaista, kuten leikkauksia. Joissakin eurooppalaisissa tiedotusvälineissä on käyty jo polemiikkia siitä, kannattaako nyt kannustaa taloudellisesti elinluovutukseen niin kuin Espanjassa on toimittu. Meidän täytyy olla erittäin selväsanaisia ja kovia tässä. Ensinnäkin parlamentin hyväksymä kanta menee täysin tätä vastaan ja meidän täytyisi todella toimia niin, että ei palkita, ei makseta elin luovutuksista, koska kun tällä tavalla toimitaan joku kaunis päivä, niin silloin on luotu sellainen kuilu eri ryhmien välillä. Vain ne voivat saada elinsiirron, jotka voivat siitä maksaa on sellaisia valtioita, joissa on ollut erittäin hyviä tiedotuskampanjoita ja siellä elinluovutusten määrä on kasvanut. Te sanoitte, että tässä tarvitaan lisää yhteistyötä ja sen valtioiden välillä täytyy investoida enemmän ö, sosiaalisen tiedostamisen kampanjoihin. Tällä tavalla voidaan saavuttaa enemmän. Taloudellisesti ei pidä palkita elinluovutuksesta, koska näinä kovina aikoina, joita elämme, ja vaikka näitä kovia aikoja ei olisikaan, niin tämä on täysin ö, hyvä, sellainen ö, kanta, jota ei voida hyväksyä, että maksettaisiin elinsiirrosta. Toinen seikka, jonka haluaisin tuoda esille nyt, on kriisi ja leikkaukset. Te puhuitte tuossa ensimmäisessä puheenvuorossanne, että meidän täytyy olla luovia kriisin edessä. Olen yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme mielikuvitusta. Ja meidän täytyy olla myös tehokkaita. Tämä on yksi asia. Mutta toinen asia on se, että kun ajatellaan joidenkin jäsenvaltioiden harjoittamaa politiikkaa, siellähän ensimmäisenä näissä maissa leikataan terveyspalveluista kriisin edessä. Ja äh, samalla yritetään olla tehokkaita, mutta eikö tässä nyt äh, teitä, eikö tässä vahinkoa tuota se, että leikataan näitä terveysvaroja? nyt jos jätetään syrjään eri toimivaltuudet neuvoston ja komission parlamentin taholta, niin kyllä neuvostosta täytyy tulla sellaista viestiä, että ei nyt kaikesta voida leikata, ei ainakaan terveydenhoidosta. Teidän täytyy olla luovia. Meidän täytyy myös arvioida ohjelmia sen pohjalta, mikä budjettipainoarvo sillä on. Ohjelmat ovat parempia, jos niillä on enemmän varoja käytössään. Tämän vuoksi minä todella toivon, että te olisitte tässä nyt hyvin vahva ja sanoisitte jäsenvaltiolle, että nyt riittää. Olen vakuuttunut siitä, että tässä täytyy ryhtyä toimiin. Olen yhtä mieltä joistakin näistä toimista, mutta jos samalla innolla ryhtyisitte esimerkiksi estämään veronkiertoa ja erilaisia petoksia, niin silloin pääsisimme paljon pitemmälle. Teidän täytyy olla hyvin varovainen ja varpaillanne asioiden kanssa. Ja nämä olivat seikat, jotka halusin tuoda esille nyt tässä. Kiitoksia tästä tunteikkaasta esityksestä. Sitten Florence. Hän on nyt täällä seuraavana. Olkaa hyvä. Schlimm für einen auch, wenn... Niin, jos nyt täytyy kuunnella, miten ministeri vastasi Dagmar, Dagmarin kysymykseen. Ja nyt, jos teette samoin minulle, niin olisin kovin tyytyväinen. No, en nyt halua puhua lääkkeistä, koska pelkään lääkäreitä, enkä ole asiantuntija, mutta puhuisin nyt tupakoinnista. 18 vuotta olen jo käsitellyt tätä ja edistys on ollut saman yhtä nopea kuin etanan, etanan liikehdintä. Ja haluaisin nyt kuulla, miten te aiotte edetä tässä asiassa. Komissiohan puhuu uutuuksista, jostain yhtenäisistä merkinnöistä. No olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy keskittyä siihen, että nuoret eivät alkaisi tupakoida. Ja esimerkiksi jos 16-vuotiaana joku alkaa tupakoida, niin sitä on vaikea enää saada loppumaan, mutta meidän täytyy pyrkiä siihen, että nuoret eivät alkaisi tupakoida, ja meidän täytyy kehittää siihen välineitä, esimerkiksi mitä tulee näihin pakkauksiin. Ja haluaisin kuulla, mitä mieltä olette tästä kemikaalikysymyksestä. No, teollisuushan leikittelee meidän kanssamme, ja niihin liittyy 70-80 erilaista kemikaalia, joita käytetään savukkeissa – sitten ne sekoitetaan paperiin ja sitten ne poltetaan sadassa asteesta menevät aivoihin ja muualle elimistöön. Siitä on paljon vaikutuksia, joista ei välttämättä kaikessa edes vielä tiedetä. Ja tietysti se aiheuttaa syöpää, se nyt on selvää. Eli miten aiotte tässä asiassa edetä ja kuinka pitkälle olette valmiita menemään, kun ajatellaan tupakka teollisuuden lisenssejä ja se, että tiettyjä kemikaaleja ei saa sekoittaa tupakkoihin ja että voisimme sitten arvioida näitä kemikaaleja kunnolla. No, tämä on tietysti aika monimutkainen kysymys, mutta eihän voi olla kuitenkaan niin, että jokainen tupakka maistuisi yhtä hyvältä joka aamuun, eikä se voi maistua joka aamu samanlaiselta. Eli mitä mieltä te olette tästä? Vittorio Prodi. Kiitoksia sitten Prodi. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri, että olette täällä paikalla. Olemme siitä erittäin kiitollisia. Kaksi asiaa. Ensinnäkin elinten luovutuskysymys. Mielestäni olisi tärkeää, että neuvostossa saataisiin aikaan sopu siitä, että arvioidaan luovutettavuutta myöskin, koska tästä ei aikaisemmin ole puhuttu eikä Eli siis tällä tavalla, tällä tavalla voitaisiin saada käytettäviin paljon enemmän elimiä, kun ajatellaan elintulovutuksia. Ja tietysti samalla voidaan pitää kiinni yleisperiaatteesta, eli tämä ilmaisuus, ulottuvuus. No sitten toiseksi Täällä puhuttiin kliinisistä testeistä ja kauppaluvista lääkkeiden osalta. No, kuten totesitte ihan oikein, olemme nyt hyvin ratkaisevassa vaiheessa, mutta myöskin lääketeollisuus on tähän nyt liittynyt, koska tässähän voitaisiin toimia paljon aktiivisemmin, siis lääkkeiden osalta, harvinaisten tautien osalta. Ja sitten, kuten te muistutitte, meillä on yhä vähemmän uusia lääkkeitä, joita tulee markkinoille. Ja nyt on tullut tiettyjä ehdotuksia 2020 strategiassa – ja voisimme huomattavalla tavalla parantaa kliinisten testien laadukkuutta ja voisimme tehdä testejä, joissa ei välttämättä käytettäisi eläimiä. Eli kaikki, mitä voidaan tehdä esimerkiksi kantasolujen avulla, nehän ovat hyvin tärkeitä ja paljon täsmällisempiä tilastollisesti katsoen – ja ne ovat luotettavampia ihmisen kannalta verrattuna eläinkokeisiin. Eli meidän viime kädessä pitäisi muistaa myöskin se, mitä lääketeollisuuden edustajat sanovat. Eli kun kehitellään lääkkeitä, niin tässä vaiheessa riskinä on se, että siitä jäävät pois mahdollisuudet sitoutua uusien lääkkeiden kehittämiseen. Eli mielestäni tämä on erittäin tärkeää ja meidän pitäisi myöskin muuttaa kliinisiä testejä ja niiden lupamenettelyitä. Sillä tavalla voisimme päästä eteenpäin, mitä tulee turvallisuuskysymyksiin ja kustannusten vähentämiseen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vielä Dagmar Rothberend, jolla on vielä jälkikysymys. very, very generous and elegant way. Thank you very much, Chairman. Niin, tämä oli hyvin elegantti tapa. Niin halusin vielä palata näihin lääketieteellisiin tai lääkinnällisiin laitteisiin, koska en saanut kaikkea sanotuksia tässä ensimmäisessä osassa. Sanoisin, että kuulin kyllä, ymmärsin mitä sanoit, mutta en ole aivan tyytyväinen siihen, mutta olen kyllä tyytyväinen tähän tapaan esittää se en ollut niin innokas tästä ensimmäisestä alustavasta lausunnosta, mutta sitten muu oli kyllä ihan hyvä ja uskon, että haluatte tässä edetä ja toivottavasti pyrittekin samanaikaiseksi edistystä lääkinnällisissä aitteissa. Meidän pitää todellakin erotella tämä luvananto ja sitten ilmoitus. Kaikki ne, tai molemmat ne ovat oikeutettuja, mutta tämä seuraava kommentti liittyy tähän lainsäädäntöön, jossa ei aina ole otettu huomioon tällaista yksittäiskäyttäjää ja moninaiskäyttäjää. Jos ajatellaan näitä määritelmiä, molemmat niistä on kyllä oikeutettuja, mutta kun puhutaan tällaisesta moninaisesta käytöstä, niin olemmeko valmiita myös tutkimaan hygieniakysymyksiä sairaaloissa ja voiko meillä olla sitten tätä, tämä hygienian kysymys esillä, kun ajatellaan lääkinnällisten laitteiden moninaista käyttöä. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voitaisiin sitten välttää tällaisia bakteerioiden leviämistä sairaaloissa. Ja jos voisitte tehdä aloitteen vieläkin liittyen innovaatioihin ja antibiootteihin, jossa todella puututaan näihin asioihin, niin olisitte todellakin sankari tällä alalla Euroopassa. Thank you very much. So. Kiitoksia. Eli sitten toinen kierros päättyi tähän ja nyt voitte sitten vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Niin, en ole oikein varma, herra Rodriguez, ymmärsinkö ensimmäisen kysymyksen. Niin, en ollut oikein varma tästä siitä, että tässä ehdotuksessa puhuisimme mitään rahallisesta kannustimesta. Kenties ymmärsitte tämän väärin. Ajatuksena tässä ei ole antaa tällaista rahallista kannustinta, vaan saada yhteiskunta liikkeelle, saada enemmän yhteistyötä eurooppalaisten välille ja saada luottamusta tämän taakse niin, että saataisiin aikaiseksi tällaista yhteiskunnallista tiedostamista. Muistetaanpa Euroopassa, jos verrataan tässä samantyyppisiä yhteiskuntia, kyproslaista ja kreikkalaista, ja verrataan niiden yhteiskunnallista vastausta elinten luovutuksiin ja esimerkiksi luuydin rekisterissä oleviin ihmisiin monta kertaa enemmän on Kyproksella näitä luovuttajia kuin Kreikassa, ja tämä johtuu tällaista tiedostamiskampanjasta. Muutkin asiat, elinsiirrot, eli luovutukset, laatukysymykset ja niin edelleen, jos tarkastellaan eurooppalaisella tasolla. Ja tämä on toinenkin seikka, jota meidän täytyy vielä tarkastella. Euroopan tasolla huomaa, että eri toten elinluovuttajien osalta nämä menettelytavat ovat eri jäsenvaltioiden välillä erilaisia. Tämä täytyy ottaa huomioon, koska tässä voi ikään kuin sivuoven kautta saada mukaan tähän rahan vaihdon maksut mukaan elinsiirtotoimintaan. Minä olen keskustellut tästä myös terveysministerin kanssa ja tämä seikka, josta olen ollut huom- huolissani omassa lainsäädännössämmekin Kyproksella. Sitten nämä terveyspalvelukuilut. No kenties teidän pitäisi olla mukana, kun neuvottelemme Troikka-puheenjohtaja valtioiden kanssa. Yleisesti ottaen, jos tässä on tällainen teknokraattinen lähestymistapa, Niin, olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne, että meidän ei pitäisi leikata terveysmenoja ihan vain leikkaamisen ilosta, koska meidän täytyy saada budjetti tasapainoon. Samalla täytyy kuitenkin myös todeta, että ei tämä estä meitä olemasta innovatiivisia ja tarkastelemasta sitä, millä tavalla terveyspalveluihin käytetään varoja. Annapa esimerkin tästä selvä esimerkki siitä, miten asioiden voidaan puuttua. Ja puhun tässä terveysministerinä. Ajatellaan tässä nyt lääkkeitä. Eri tavat, eri menetelmät, joita eri jäsenvaltioissa käytetään, tämä voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon lääkkeistä maksetaan. Omassa maassani meillä on ollut erilainen järjestelmä ja me olemme pystyneet vähentämään merkittävästi lääkkeisiin käytettyjä varoja. Em, ja me olemme kyllä innovaationkin ottaneet huomioon tässä. Tämä on sellainen seikka, jota meidän täytyy todella tarkastella. En kuitenkaan usko, että tällä hetkellä näinä aikoina meidän täisi toteuttaa mitään suuria leikkauksia, niin kuin joissakin jäsenvaltioissa on nähty kun terveydenhuoltobudjetista leikataan iso siivu, kun budjetti täytyy saattaa tasapainoon. Todellakin tässä nyt voi suorastaan todeta, että rahoituskriisin, talouskriisin aikana terveys, terveydenhuoltokulut tulevat vain kasvamaan. Herra Florence Tupakka, kysymyksenne. No, omaan puheenjohtajuuskautemme aikana tuskin tästä tulemme keskustelemaan, mutta annan kuitenkin oman näkemykseni asiasta. Meillä meni 40 vuotta uskoakseni saada aikaiseksi tieteellistä todistusaineistoa siitä, että voitaisiin nyt erehtymättömästi todistaa se, että tupakointi on tärkein syy, yksi tärkeimmistä syövän aiheuttajista. Mitä tämä nyt sitten tupakkoiville, mitä tässä nyt vaikutuksia on? Tuleeko tämä, tuleeko tämä merkittävästi vaikuttamaan kansanterveyteen? No, katsotaanpa tässä nyt historiaa. Ja Ranska. Ranska otti käyttiin, käyttöön hyvin korkean verotuksen tupakkatuotteiden osalta ilman, että välttämättä merkintöihin puututtiin, mutta keuhkosyöpämäärät mm, laskivat merkittävästi. Pitäisikö meidän nyt savukkeet kieltää vai ei? En ota siihen kantaa. Jätetään tämä todellisen elämän huoleksi. En usko, että me voimme aivan kaikkea elämässä kieltää. Mutta uskon kuitenkin, että meidän täytyy ryhtyä perustavanlaatuisiin toimiin, mistä sitten onkin kysymys korkeammasta verotuksesta, merkinnöistä. Me olemme nähneet, että nuoret valitettavasti ovat yhä alttiimpia tupakoinnin vaaroille. Irlanti puheenjohtajavaltiona tulee käsittelemään tätä aihetta. Tässä oli ensimmäiset reaktiot tähän ja me, kenties tässä nyt on viesti siitä, merkki siitä, että me tulemme keskustelemaan tästä direktiivistä. No, mutta tämä jää nyt vielä nähtäväksi. Seuraavaksi herra Prodi puhui elinten luovutuksesta ja siihen liittyvistä huolenaiheista. Meidän täytyy nyt miettiä, pitäisikö tässä nyt saada yksilöltä Etukäteis-suostumus elinten luovutukseen, jos hän on siis kliinisesti kuollut. Tietenkään tällainen kliinisesti kuollut, aivokuollut henkilö ei voi enää antaa tätä suostumusta. Joissakin jäsenvaltioissa on pystytty ratkaisemaan tämä ongelma mitä enemmän yhteiskunta otetaan mukaan tähän, mitä enemmän näitä kampanjoita on elinten luovutusten puolesta, niin sitä paremmin me pystymme ratkaisemaan tämän ongelman. Mutta olen yhtä teidän kanssanne. Koskaan ei saada aikaiseksi riittävästi keskustelua tästä, koska joissakin yhteiskunnissa on hyvin vahva uskonnollinen kantakin tähän asiaan. Sitten nämä kliiniset lääkekokeet. niin todellakin. Tämä on tietysti tieteellinen kysymys. Meidän pitäisi pystyä ratkaisemaan kaikki nämä kysymykset, jotka liittyvät lääkkeiden arviointiin. Soluviljelujärjestelmässä sen niin sijaan, että täysimittaiset kokeet. Jos minä nyt puhun tässä tiedemiehenä, niin ette voin sanoa, että ei varmaankaan koskaan pysty korvaamaan näitä ihmiskokeita, ihmisillä tehtäviä lääkekokeita pelkillä kokeilla. Tässä voi tulla myös perustavanlaatuisia ongelmia esimerkiksi markkinoinnin osalta, mutta jo tällä hetkellä toimitaan sillä tavalla, että sen sijaan, että käytettäisiin näitä soluvilmiä Minähän aikaisemmin puhuinkin tästä jo. On tällaisia yhteisiä teknologia-aloitteita Euroopan komission ja Euroopan jäsenvaltioiden välillä, niin tässä voi aika paljon simuloida lääkkeiden tehokkuutta ilman, että käytetään näitä soluviljelmiä ja voidaan löytää ne lääkkeet, joilla voidaan vastata tiettyihin sairauksiin. Ja näin voidaan myös hieman leikata kuuluja, mutta en usko, että täysin voidaan näillä testeillä korvata ihmiskokeita. En ollut oikein varma, mitä te sanoitte näistä rintaimplanteista. Selvästikin halusitte vahvasti tuoda tämän asian esille, mutta kenties me kirjallisen vastauksen teille toimittajamme, koska ette selvästikään ollut kovin vakuuttunut sanoistani. Short. Sitten Prodi vielä lyhyt jatkokysymys. Well, I, I was not meaning to... Uh, niin, en tarkoittanut, että luovuttaisiin kokonaan eläinkokeista. Mutta suoliviljelyillä voitaisiin saada vähän yksityiskohtaisempia vastauksia, kun ajatellaan toksikologisia mekanismeja. Ja tällä tavalla ne voisivat olla soveltuvumpia sitten ihmisiä ajatellen kuin eläinkokeet. Mielestäni tässä tarvitaan nyt avoimuutta ja meidän pitäisi pystyä muuttamaan kliinisiä testejä, jotta saisimme täsmällisempiä vastauksia ensinnäkin ja vähentää sitten, mutta ei kuitenkaan kokonaan poistaa eläinkokeita. Yes, well, I, niin, I probably didn't ask very clearly. But... Niin, en varmastikaan vastannut kovin selvästi, eli puhutte tästä asiasta, joista tällä hetkellä käsitellään lääketeollisuuden alalla yhteistyössä komission kanssa. Eli tämä on tässä IMI eh, kontekstissa käsitelty asia, eli innovatiivinen lääke lääketieteellinen aloite. Ja tässä todellakin tällaisen ennakko- tai ennakoivaan lääketieteelliseen pyritään panostamaan. Siinä ei käytetä eläimiä, vaan erilaista assimilaatiota, jolla pyritään sitten ennustamaan tällaisia vaikutuksia, joita tulee. Ja, damit sind wir am Ende der... No niin. Eli nyt nämä kysymykset saat vastauksen ja nyt haluaisin kiittää terveysministeri Manasia näistä yksityiskohtaisista perusteluista ja hyvistä vastauksista. Ja tehän sanoitte, että teillä on kunnianhimoja tällä puheenjohtajuuskaudella, ja minä voisin vahvistaa. Minähän tapasin teidät aikaisemmin ja olin erittäin vaikuttunut asiantuntemuksestanne, koska te olette asiantuntija ja voin suositella kaikille, että katsotte ministerin ansioluettelua Meillä on nyt asiantunteva henkilö täällä ja odottelen jo innolla seuraavaa kuutta kuukautta, kun Kypros on neuvoston puheenjohtajana erityisesti terveydenhuoltokysymyksissä. Teillä on jo ollut konkreettisia ehdotuksia. Rod Berendkin puhui siitä, että pitää keskittyä nyt näihin lainsäädäntökysymyksiin. Ja uskon, että nyt kriisin aikana, jossa edelleenkin olemme, me tarvitsemme hyvää terveydenhuoltopolitiikkaa. Me tarvitsemme sitä, että kaikki Euroopan kansalaiset saavat myönteisiä merkkejä ja että kaikki voivat hyötyä toimivasta Euroopasta. Eivätkä tästä saa kärsiä ne, joilla ei ole varaa terveydenhuoltoon. Näin Euroopassa ei saa käydä, ja tästäkin te puhuitte ihan selkeästi, eli tarvitsemme solidaarisuutta. Ja joka tapauksessa valiokuntamme nimissä ja toivotan teille kaikkea hyvää, menestyksekästä ja kunnianhimoista puheenjohtajuuskautta. Ja te olette aina tervetullut tässä valiokunnassa. Kaikkea menestystä! No niin. Neuvoston esitelmän jälkeen ja näiden kysymysten ja vastausten jälkeen jatkamme esityslistan kohtaan viisi ja maankäytön muutoksiin ja metsätalouteen liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä poistumia koskevat tilinpitosäännöt ja toimintasuunnitelmat. Tämä on aika pitkä otsikko ja Arsenis on esittelijä. Ja hän nyt sitten hiukan valaisee meille, mitä tämän otsikon alle kätkeytyy. Ja sen jälkeen sitten keskustelemme varjoesittelijöiden kanssa. Eli Kriton, ole hyvä. Thank you very much. Uh, as long as colleagues do not... Kiitoksia kollegat. <laughs> Kuhan ette odota, että puhun yhtä hyvin kuin Kyproksen puheenjohtajavaltion edustaja herra Malas. Niin, me keskustelemme nyt tässä tästä päätöksestä. Tämä on EU ja neuvoston komission päätös. Tämä on itse asiassa joitakin kuukausia sitten tehdyn päätöksen täytäntöönpanoa. LULUCFn äh, keskustelut alkoivat Marrakesissa vuonna 2001, mutta viime joulukuussa vasta Durbanissa onnistuttiin saamaan aikaiseksi lopullinen päätös, joka tekee metsän hoidon raportoinnista pakollista tässä vaiheessa. Mikä on sitten tarkoituksena tällä ehdotuksella? Mikä sen tavoitteena EUn tasolla on? Luoda vahvat raportointisäännöt niin, että voidaan näitä mittauksia tehdä EU tässä olla. ja se, halutaan myös te, luoda toimintasuunnitelmia niin, että jäsenvaltiot voivat mitata näitä erilaisia toimia niiden päästöjä. Tämä päätös on ensimmäinen askel niin kutsutussa kahden tason lähestymistavassa. Aloitamme siis luomalla perusraportointisäännöt ensimmäisessä vaiheessa ja sitten toisessa vaiheessa – mittaamme, laskemme päästömme suhteessa päästövähennyssitoumuksiimme. Se, mistä tällä hetkellä keskustellaan, on tämä vaihe yksi. Päätös ei tuo mukanaan mitään sitovia tavoitteita tai määräyksiä. Tämä on pitemminkin tekninen asiakirja, jossa luodaan nämä raportointi- ja päästölaskumallit. Ja tästä on jo kansainvälisesti päätetty. Minun mielestäni tämä on meidän kannaltamme erittäin hyvä mahdollisuus Euroopan unionille osoittaa sitä, miten vakavasti me otamme sen, mistä ilmastonmuutosneuvotteluissa päätetään. Ja päänemme täytäntöön johdonmukaisesti COP-päätöksiä. Uskoakseni tässä on erittäin tärkeä ja validi poliittinen tavoite parlamentin kannalta. Tavoitteenahan on saavuttaa sellainen tilanne, jossa neuvottelut, neuvottelijat voidat, voivat luoda so, sopimuksen ennen tuohon COP-neuvotteluja joulukuun alkupuolella, niin että saadaan aikaiseksi näistä kysymyksistä lopullinen päätös että Eurooppa voi sanoa, että me päätimme Durbanissa, Durbanissa jo vuosi sitten EU-lainsäädännöstä ajatellen näitä LULUCF-kysymyksiä, joten me taistelemme tämän sopimuksen puolesta. Tässä on nyt kolme tavoitetta. Ensinnäkin toimia johdonmukaisesti riippumattomien kansainvälisten velvoitteiden suhteen, joihin jäsenvaltiot ja Euroopan unioni ovat sitoutuneet YK ilmastonmuutoksen puitesopimukseen ja Kioton pöytäkirjan taholta. Sitten toiseksikin tarvitaan politiikan johdonmukaisuutta olemassa olevan ja täydentävän unionin lainsäädännön osalta. Ajatellaan myös tulevaa koordinointia ja integraatiota mukaan lukien yhteinen maatalouspolitiikka, mutta ei pelkästään rajoittuen siihen, ja mukaan lukien myös uusiutuvien energialähteiden direktiivi. Ja kolmanneksi sitten täytyy varmistaa mitä raportointi käytänteet ja metodologiat niin, että ne noudattavat hyväksyttyjä periaatteita, joita ovat siis avoimuus, johdonmukaisuus, vertailtavuus ja niin edelleen, niin jäsenvaltioissa kuin jäsenvaltioiden välillä Euroopan unionissakin. Tässä on tär- tämä on tärkeä askel eteenpäin, kun otetaan mukaan nämä eri sektorit tulevaisuuden laskuja silmällä pitäen. Täytyy muistaa, että tässä ei ole vielä asetettu mitään tavoitteita, joten mitä tahansa pakollista päästöjen laskentaa tapahtuukin, niin tämä tapahtuu jäsenvaltioiden tasolla. Ja siellä sitten riippuu, millä tavalla niitä sääntöjä seurataan. Tämän vuoksi täytyy seurata, niin kuin täällä tekstissä on selitettykin, metodologiaa, metodologiaa, joka on kansainvälisesti jo olemassa, josta on päätetty. Meidän pitäisi käyttää tätä minimiaikaa kahdeksan vuotta vuoteen 2020 asti, niin että voidaan valmistautua näitä käytänteitä varten. Komissio on ehdottanut pakollista laskentamallia kerättyjen tietojen pohjalta voidaan sanoa, että kaikki jäsenvaltiot, niillä on käytettävissään täysin kaikki tiedot. On kolmenlaista eri kolmenlaista tietoa, B1, B2, B3. B1 on tällainen perus, yksinkertaistettu tieto, metodologia ja B3 on tämä kaikista työstetyin. Ja kun ajatellaan tätä tietoa, joka on kerätty kaikista jäsenvaltioista, kaikilla jäsenvaltioilla on mahdollisuus siirtyä tähän B3 ja B2 päästöraportointitasoon. Ja vain pari kolme voi pysyä tällä B1, joten me olemme enemmänkin kuin valmiita tähän. Joten ei ole mitään vaikeuksia mun mielestäni panna täytäntöön komission ehdotusta. Sen lisäksi, mitä komissio nyt ehdottaa, tässä on kosteikkojen kuivattaminen, jo, josta myös päästöt lasketaan ja tämä tehdään pakolliseksi. Minkä vuoksi? No minä esittelin täällä parlamentissa tätä työtä. Näissä keskivälin neuvotteluissa alussa meillä oli hieman ongelmia, koska osallistuminen ei ollut mitenkään vahvaa. Kaikki olivat toisessa salissa – Alussa siis kaikki olivat ihan muualla istumassa salissa, jossa oli viralliset neuvottelut uusista laskentasäännöistä äh, LULUCFn osalta. Ja sitten käytiin neuvottelua, miten näitä sääntöjä voidaan parantaa. Ja kuten tiedätte, LULUCF kuuluu kiotonalaisuuteen nyt, mutta siitä tulee osa uutta ilmastonmuutossopimusta, äh, joka pitäisi saada aikaiseksi 2015 mennessä ja panna täytäntö 2020. Kuten tiedätte, Yhdysvallat ja monet muutkin maat tulevat olemaan osa tätä sopimusta. Ja Yhdysvallathan on mukana jo monilla eri sektoreilla, mukaan lukien tässä nyt nämä kosteikot. Kuten aikaisemminkin, niin metsäsektorilla oli, se oli alun perin sellainen, että mittaaminen ei ollut pakollista. Tämä on ongelma, joka on tullut esille liittyy myös kosteikkoihin ja kosteikkojen osalta ennen 2020 vuotta tästä tulee pakollista. Ja niin kuin tämä erityispäätös raukeaa, josta tänään keskustelemme. Sitten poikkeukset. Täällä on poikkeuksia. Voidaan jättää ulkopuolelle tietyissä olosuhteissa metsän hoidon eh, mittaukset tai päästöt. Jos on erityinen tapahtuma tai luonnonmullistus, esimerkiksi valtaisa metsäpalo, joka tuhoaa yli 5 prosenttia maan eh, metsäpohjasta, näinhän tapahtuu kuitenkin hyvin, hyvin harvoin, joten nämä päästöt voidaan silloin jättää tämän laskennan ulkopuolelle. Minun lähestymistapani tähän ehdot, tässä ehdotetussa lausunnossa, joka teillä on käsissänne nyt, on se, että palataan siihen tekstiin, josta päätettiin Durbanissa. Jos teillä on vielä lisäkysymyksiä minun ehdotuksestani, niin oikein mielelläni keskustelen teidän kanssanne tästä myöhemmin. Sitten nämä puutuotteet puun, puukorjuutuotteet. Tästä keskusteltiin aikaisemmin. Kun on puukorjuutuotteita ja käytetään näitä esimerkiksi huonekalujen valmistukseen tai muihin puutuotteisiin, niin me emme usko, että he, sillä hetkellä kun puu ö, leikataan välittömästi kaikki hiili vapautuu, joten kun puusta tuotetaan sitten huonekaluja, niin aika viive hiilin, hiilen vapautumisessa on olemassa. Tämä on lisätty tähän lainsäädäntöehdotustekstiin. Mitä maakohtaisia erityisdataa me sitten käytämme huonekalujen ja muiden puiden, puutuotteiden osalta. Tässä on eräs tärkeä seikka. Jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus käyttää omaa maakohtaista dataa myös tuontien osalta, joten voitte nyt kuvitella tässä. Ajatellaan, että Ranska ja Saksa tuovat puuta Venäjältä tai Belgiasta. ja arvioivat tämän puolintumisajan puutuotteiden osalta, esimerkiksi huonekalujen osalta tuontitavaroissa Belgiasta tuodusta eri tavalla kuin esimerkiksi Venäjältä tuodusta puusta. Saksa arvioi sen eri tavalla kuin Ranska. Voitte vain kuvitella, mitä tämä johdonmukaisuudelle tarkoittaa sitten Euroopan unionissa. Joten minä ehdotan nyt tässä puukorjuutuotteiden osalta, että vaaditaan jäsenvaltioita ilmoittamaan komissiolle siitä, minkälaisen maakohtaisen puolintumisaika-arvon näiden puutuotteiden osalta se valitsee ja sitten samaa arvoa täytyy käyttää myös tuontituotteiden osalta, eli nämä tuonti, tuontia ja sisäistä tuotantoa ei voi kohdella eri tavalla. keskeistä keskustelussa tulevat olemaan myös nämä toimintasuunnitelmat, jotka liittyvät LULUCFään. Jäsenvaltiossahan tästä on jo keskusteltu paljon. Tässä komission ehdotus on tämän osalta varsin yksinkertainen. Olen ymmärtänyt, että monien mielestä tämä on seikka, joka, jolla puututaan toissijaisuusperiaatteeseen – mutta se nyt riippuu siitä, millä tavalla tulkitaan sitä, mitä tässä komission ehdotuksessa on kirjoitettu. Siitä riippuu, miltä tämä ehdotus kuulostaa. Uskon, että tämä komission teksti on hyvin yksinkertainen. Omassa ehdotuksessani olen muotoillut tätä sillä tavalla, että tässä on komissiolla tyypillinen rooli. Se helpottaa tietojen vaihtoa ja olen lisännyt tänne hyvin selkeällä tavalla nämä asiat. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on LULUCF-aktiviteettien osalta vaihtaa tietoja jäsenvaltioiden välillä ja luoda sellainen yleiskatsaus niihin toimiin, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet. Uskon, että tarvitsemme tätä, koska meillä ei ole muuta tällaisen tiedon lähdettä Euroopan unionissa. Ja otan mukaan tähän myös eri osapuolten osallistumisen ja avoimuuden ja EU ja YK. mun kansainvälisen lainsäädännön. Usean otteeseen täällä on tekstissä mainittu lisäselvennykset ehdotan, että tässä parannetaan näitä määritelmiä eri seikkojen osalta, puolintumisaika, puunkorjuutuotteet ja niin edelleen. Metsitys, uudelleen metsitys. Monet kollegat ovat ottaneet tämän metsityskysymyksen esille. No tämä on hyvin alainen asia. Meillä on yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa metsätalouden määritelmä. Tämä on kapeampi kuin kansainvälinen määritelmä. Siinä on pienempi prosenttiosuus sitä, mikä on metsää verrattuna YK metsäohjelman määritelmiin. Ja kun tätä määritelmää käytetään, kun määritellään näitä LULUCF-ohjelmia ja laskentatapoja, niin silloin voidaan pohjautua vain YMP. -hen. Jos me otamme tähän EU-lainsäädäntöön, se lai, siis laajempi määritelmä siitä on päätetty useiden eri valtioiden lukuisten valtioiden kesken, jotka osallistuivat COP-neuvotteluihin Durbanissa. Jos tähän määritelmään sitten tukeudutaan, niin meillä on laskentasäännöt, joilla sitten loppujen lopuksi vähennetään päästöjämme ja nämä laskentatavat perustuvat laajempaan määritelmään kuin se, mitä sisäisesti käytetään. Jos meillä on YMP-määritelmä EUn LULUCF toiminnassa, niin silloin meillä on johdonmukaisuutta ja meillä on määrä, määritelmä, joka on vain kapeampi kuin mitä tässä COP-päätöksessä. Me pidämme kiinni niin EU- kuin kansainvälistä sitoumuksista. Me uskon siis, että komission ehdotus on asianmukainen, kun ajatellaan, että pidetään kiinni tästä niin YMPstä, YMP-määräyksestä kuin kopistakin. Tämä tuli lainsäädäntö oikeudellisesta yksiköltä tämä ehdotus, ja minun mielestäni tämä on ihan hyvää. No, en puhu tästä sen enempää nyt. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. give... Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Ja ensimmäisenä Mokunaita, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. CF. Tämä on hyvin tärkeä asiakirja, kun ajatellaan ilmastonmuutospolitiikkaa. Meillä pitää olla yhteinen kanta tässä asiassa. Eli olen esittelijälle kiitollinen tästä työstä ja myöskin tietysti komissiolle. joka laati tämän alkuperäisen raportin. Muutama huolenaihe kuitenkin oman poliittisen ryhmäni nimissä. Ensinnäkin tässä on nyt noudateltu Durbanissa sovittuja linjoja ja kukaan ei kiistä, että EU:ssa tällä hetkellä on vaikeuksia toimeen täytäntöönpanna yhteistä ilmastopolitiikkaa ja se nähdään kaikissa kokouksissa. Ja nythän puhutaan aina samasta kysymyksestä ja komissio ehdottaa kunnianhimoisia toimia ja se on ihan oikein. Muuten varmastikin tavoitteisiin olisi vaikeampi päästä. Eli tällä tavalla käydään keskustelua ja voidaan päästä johonkin ratkaisuihin. Mutta esittelijä ehdottaa vielä kunnianhimoisempia toimia ja tavoitteita. Mutta mielestäni meidän täytyy kuitenkin muistaa realiteetti. Jäsenvaltioiden tilanne on erilainen, siellä on eri intressejä ja myöskin metsät ovat erilaisia. Esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Euroopassa tilanne on täysin erilainen. Siellä on erilaisia ongelmia ja samanaikaisesti Länsi-Euroopan tilanne ei ole samanlainen kuin esimerkiksi Itä-Euroopassa. Siellähän luotettavia tietoja on vuodesta 1998 vasta saatavilla. Me emme saa aikaan myönteisiä tuloksia, jos jäsenvaltioita pakotetaan pidemmälle kuin mihin ne ovat tällä hetkellä sitoutuneita, ja jos yritämme olla kunnianhimoisempia kuin mihin pystymme. Siksi katsoisin, että me ole vielä valmiita menemään pidemmälle kuin YK sitoumukset, yleissopimus ilmastonmuutoksesta, joka solmittiin Durbanissa. No tietysti tästä on nyt erilaisia kantoja, mutta meidän pitää kehittyä eikä luoda mitään vallankumouksia tässä asiassa. Meidän pitää noudattaa myöskin toisiasuusperiaatetta ja meidän pitää muistaa joustavuus jäsenvaltioissa, kun ajatellaan YK-sopimusta liittyen moniin aspekteihin tästä päätöksestä. Ja sitten vielä muutamia selvennyksiä haluaisin kuulla komissiolta ja myöskin esittelijältä. Eli vähän täsmällisempiä tietoja. Esimerkiksi metsän määritelmä. No, Kritonhan mainitsi jo, että se on määritelty maaseudun kehityksen osalta. Ja että on valittu tämä 0,5 hehtaaria tästä syystä. Mutta jäsenvaltioiden määritelmät siitä, mikä metsä oikeastaan on, ne ovat hyvin erilaisia. Joissain on 0,1 hehtaaria toisissa taas sitten erilaisia lukemia. Eli millä tavalla sitten tämä voidaan yhdistää? Eli kuinka paljon muutoksia jäsenvaltiossa täytyy sitten toteuttaa? Sitten joustavuus, kun katsotaan näitä lasku, raportointimenetelmiä ja mitkä sitten ovat viitearvot. No, komissio sanoi, että se on aika joustava, mutta ehkä sieltä voitaisiin saada hiukan lisäselvennyksiä tästä, koska monissa jäsenvaltioissa ollaan huolestuneita tästä kysymyksestä. Sitten vaatimusten johdonmukaisuus LULU-CFS ja YK-sopimusten tasolla. Eikö tässä ole päällekkäistä työtä ja liiallista byrokratiaa tässä raportointijärjestelmässä? Ja sitten meidän ryhmällemme tärkeä on myöskin tämä meidän täytyy muistaa jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet. Ja laidunmaat ja viljelysmaat täytyy ottaa huomioon ja ne täytyy jättää vapaaehtoispohjalle. Ja käsittääkseni Durbanissa sanamuoto oli sellainen, että jäsenvaltiot voivat, siis jäsenvaltiot voivat noudattaa tätä suositusta. Eli käsittääkseni se on suuri, enemmän tai vähemmän vapaaehtoinen toimenpide. Sitten komissiolle kysymys. Katsotteko ja hyväksyttekö sen, että vapaaehtoisia välineitä voidaan käyttää myöskin YK puitteissa? Eli että ei mennä pidemmälle, vaan pidetään kiinni lupauksista ja sitoumuksista, joita meillä jo tällä hetkellä on kansainvälisissä elimissä. Komissio korostaa, ettei nyt ole mitään kovin uutta tässä järjestelmässä. Monissa jäsenvaltioissa on jo tätä tuontia. Siellä on erilaisia tietoja käytössä, mutta kuitenkin on vielä kysymyksiä esimerkiksi viljelijöillä, teollisuuden edustajilla ja myöskin jäsenvaltioissa sen suhteen, mitä tämä tarkoittaa. Voitaisiinko tätä kysymystä hiukan selventää? Ja Kritonhan totesi jo, että me tulkitsemme tätä ehdotusta tietyllä tavalla. Eli onko tässä tulkintavaraa? Ehkä tämä kaikille ei ole ihan selvä, mitä se todellisuudessa tarkoittaisi. Eli tässä minun huolenaiheeni. Tämä on tietysti tärkeä kysymys. Ja meillä pitäisi olla enemmän aikaa keskustelua varten. Eli tässä ne huolenaiheet, joista halusin teille puhua. Ja nyt sitten odottelen vastauksia ja lisäselvennyksiä. Kiitos. Vielen Dank. Als nächstes spricht dann die... Kiitoksia. Sitten liberaaleista Manner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja <clears throat> ja kiitoksia myös Kritonille erinomaisesta työstä tämän tärkeän asian parissa. Niin kuin äh, olemme jo kuulleet, niin kyse on tosiaan hyvin merkittävästä äh, asiasta ja tällä lulucf sektorin hiilinieluilla tosiaankin on keskeinen rooli kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnästä joten siinä mielessä on tärkeää että, että käymme tästä keskustelua ja että parlamenttina myös otamme asiaan kantaa ja olemme mukana päätöksenteossa tähän lulucf sektorin ilmastovaikutusten laskemiseen ja raportointiin liittyy kuitenkin edelleen myös suuria haasteita. esimerkiksi maatalousmaiden raportoinnissa on vielä suuria puutteita. osaamista ja tietopohjaa pitää sen vuoksi kehittää huolella ja harkitusti jotta nämä laskentasäännöt eivät kohtele epäreilusti maa ja metsätaloussektoria eri puolilla eurooppaa esimerkiksi jos puhutaan peltobiomassasta niin usein se nähdään ainoastaan päästölähteenä eikä sen hiilen sitovuutta tunnusteta tarpeeksi ja tarpeeksi laajalti. lähtökohtaisesti mielestäni on tärkeää että se mitä durbanissa on jo sovittu että ne päätökset pitkälti toimeenpantaisiin euroopan unionissa sellaisenaan ja näenkin hieman ongelmallisena että komission esitys poikkeaa nyt kansainvälisesti sovitusta jonkun verran. oikeastaan haluaisin nostaa kolme aihealuetta esille mitä tulee tuohon komission esitykseen. ne ovat myös ehkä ne tärkeimmät huolenaiheet mitä, itselläni tämän asian osalta on. ensinnäkin nämä toimintasuunnitelmat suhtaudun hieman kriittisesti komission esitykseen ja menettelytapaan koskien näitä toimintasuunnitelmia. minusta on lähtökohtaisesti tärkeää että metsäpolitiikka säilyy kansallisena. meillä on hyvin suuria eroja metsäpolitiikassa jos me vertaamme etelä ja pohjois eurooppaa esimerkiksi kuten äskeinen varjo totesi ja sen vuoksi minun mielestäni se että me, menemme näihin sitoviin toimintasuunnitelmiin niin se on iso askel siinä että me menemme myös metsäpolitiikassa sitten yhteiseen eurooppalaiseen metsäpolitiikkaan. tässä mielessä ilmastopolitiikka ei voi yksin ohjata metsätaloutta ja metsien käyttöä No sitten mitä tulee tähän viljelyä laidunmaan äh, pakolliseen raportointiin suhtaudun siihen myös hieman kriittisesti aivan kuin, aivan kuin äskeisessä puheenvuorossa myös totesi. mielestäni tältä osin pitäisi pysytellä vapaaehtoisella linjalla eli linjalla mistä durbanissa jo sovittiin aikaisemmin. Kolmas, huolenaihe liittyy näihin referenssilukuihin. nythän komissio esittää että he voisivat muuttaa näitä kansallisia referenssilukuja delegoiduilla säädöksillä ja tämä, on myös, kyllä iso askel siihen suuntaan että, menemme yhteiseen metsäpolitiikkaan. tämän referenssilukujen muuttamisen delegoitujen säädösten kautta ymmärtää täysin siinä tilanteessa jos kansainväliset luvut muuttuvat ja silloin se on hyväksyttävää mutta tältä osin myös komission esityksessä on ehkä tarkentamisen varaa. No se mitä tulee sitten arseniksen mietintöön ja noihin muutosesityksiin niin, niin hän menee todellakin hieman vielä pidemmälle kuin komissio ja kuten sanoin niin, niin en kannata viljelymaan ja laidunmaan raportointia tässä vaiheessa mitä esittelijäkin esittää Eh, en voi myöskään tukea pakollisen raportoinnin laajentamista kattamaan myös näitä kosteikkoja ja uudelleen vettämistä. monilta, osin äh, totta kai mietintö tuo erittäin tärkeitä tarkennuksia tähän komission esitykseen ja monelta osin varmasti olemme yhtä mieltä mutta oikeastaan nämä muutama kohta ovat sellaisia joista pitää vielä käydä keskustelua ja selvästikin myös täällä varmasti meppien keskuudessa niissä on hajontaa. Vielen Dank, die Kollegin Julie Görling. Kiitoksia, että Görling juuri halusi puheenvuoron, koska hänellä on nyt muita menoja. Eli jos Bas aina tähän suostuu, niin no ilmeisesti hän tähän suostuu. Eli Julia, ole hyvä. Thank you, Bas. Thanks. Thank you, Bas. Thank you, Chair. Thank you, Bas. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Esittelen tehnyt mielestäni hyvää työtä. Hän on tehnyt kovasti töitä tämän parissa ja myöskin komission ehdotus on hyvä mutta hän on hiukan liian kunnianhimoinen kuitenkin ja olisin hiukan käytännönläheisempi. Mielestäni tekstiä pitäisi lähentää Durbanin tekstiin ja teen tästä tarkistuksia, mutta meidän ei pitäisi kuitenkaan mennä pidemmälle. Jos mentäisiin pidemmälle, niin se olisi hiukan hämmentävää. Ja lainsäädännön pitää noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, mutta ei pidä kuitenkaan mennä pidemmälle, koska muuten saatamme heikentää ehdotuksen toteutettavuutta ja tavoitteita. Delegoiduista säädöksistä. No, mielestäni delegoidut säädökset menevät tietyillä alueilla liian pitkälle, esimerkiksi artikloissa 4 ja 6. Raportointikriteerit vaikuttavat taloudellisesti ja poliittisesti, joten jos näitä artikloita muutetaan, niin ne pitäisi tehdä sitten tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä eikä komitologiamenettelyssä. Eli näistä asioista teen sitten tarkistuksia. Sitten kansalliset toimintasuunnitelmat, jotka tulivat esille. Katsoisin, että ne ovat liian kalliita jäsenvaltioille. Eli tätä taakkaa tulisi supistaa ja niistä pitäisi tehdä joustavampia, kun ajatellaan näitä aikatauluja ja sitten miten komissiolla on toimintavaltuuksia näiden suuntaviivojen määrittelemisessä. Sitten viljely- ja laiduntamisalojen hallinnoinnista – Millerin kanssa olen samaa mieltä. Eli komissio on ehkä mennyt hiukan liian pitkälle, koska tässä on otettu sekä maiden, että viljelumaiden hallinnointi tähän raportointijärjestelmään. Ja teen tarkistuksen myöskin tästä. Kiitos. Next speaker. Kiitoksia. Ja sitten Bas Aisaut. Thank you, Mr. Chairman. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin harmi, että et kuule minun puheenvuoroni. Ensinnäkin Haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä tähän asti sen tähän astista työstä. Suuressa määrin pitkälti me voimme tukea ehdotuksianne, mutta Toisin kuin Julie, en usko, että esittelijä tai valmistelija on tässä mitenkään turhan kunnianhimoinen, kenties ei edes riittävän kunnianhimoinen. Olen hieman häm, hämmästynyt siitä, että nyt parlamentissa kaikki haluavat olla Durbanin sopimuksen takana, mutta me kaikki tiedämme, että vuoden kuluttua Durbanin sopimus taas muuttuu. Ja varmasti vuonna 2015 näin tapahtuu. Meillä on jo tällainen laskumenetelmä käytössä ja kansainväliset neuvottelut ovat muuttaneet sopimuksia. Meidän täytyy taas muuttaa asioita. Euroopan parlamentti on hieman eturintamassa tässä sen sijaan, että se muuttaisi sitä, mitä on aikaisemmin jo päätetty, mutta en usko, että tässä nyt on sellainen kunnianhimo, josta meidän pitäisi parlamenttina luopua. Me haluamme olla eturintamassa. Toiseksikin me tiedämme, että tämä alhaisen hiilitason tiekartasto, josta me kaikki sovimme, yksi maa ei, mutta parlamenttina me tätä tiekartastoa tuimme ja siinä hyvin selvästi sanotaan, että maan käyttö on erittäin tärkeässä asemassa, kun tarkastellaan pitemmän aikavälin virstan pylväitä. Ei puhuta nyt tavoitteista, koska se on hyvin hankalaa, hankala sana. Puhutaan virstanpylväistä. Ja kun ajatellaan näitä pitkän aikavälin virstanpylväitä, niin me tarvitsemme, ja nyt siteraan tässä tätä alhaisen hiilitason tiekartastaan. Me tarvitsemme kokonaisvaltaisen maankäyttötavan, joka esitetään tässä ehdotuksessa, mutta tämä on vain laskentatapa-ehdotus. Ei tämä ole mikään holistinen näkemys maankäytön osalta. Ja sitten täällä on kollegoja, jotka sanovat, että tämä on liian kunnianhimoista. Se on varsin surullista. Mutta uskon, että neuvotteluissa, tulevissa neuvotteluissa me saamme tähän hieman lisää kunnianhimoa. Minä todella toivon näin ja olen yhtä mieltä esittelijän valmistelijan kanssa siitä, että näin tulemme myös saavuttamaan. Eritoten Suomi on mukana tässä. Eräs seikka, jonka haluaisin nyt vielä tuoda esille, ajatellen erityisesti näitä kansallisia lain, ö, toimintasuunnitelmia, jotka ovat muuten vapaaehtoisia. Komissio aika, aikoo antaa oman panoksensa jäsenvaltioiden kansallisten toimintasuunnitelmien laatimiselle. Tämä on ö, tällainen vaatimaton tapa päästä näihin toimintasuunnitelmaan. Mutta jos tässä nyt liiketetään tämä alhaisen hiilen, hiilen tavoitteisiin, tämä ei ole niin selvää tässä vielä, mutta meidän täytyy jo nyt asettaa viitearvoja. Ja ensimmäinen viitearvo, joka täytyy asettaa, on se, että tämänhetkinen maankäytön hiilinielu, sen ei pitäisi ainakaan alentua tässä, joten viitearvon ei pitäisi nykyisen arvon alle enää mennä. Tämän pitäisi olla erittäin selvä asia. Muun osalta olemme yhtä mieltä valmistelijan kanssa siitä, että otetaan nämä kosteikot mukaan tähän laskentaan. Puhun siis laskennasta. Meidän pitäisi ottaa nämä mukaan. Ja sitten nämä Punkorjutuotteet, no mehän puolamme tässä eh, suurempaa bio aineiden käyttöä, uusiutuvia energialähteitä, joten Euroopan unionin tasolla on enemmän ohjeistusta siitä, mitä voidaan tehdä näiden puukorjuutuotteiden osalta ja puolintumisaikojen osalta. Minä vasti tuen valmistelija tässä. Mitä tulee metsittämiseen, ja metsien tuhoutumiseen. No ainakin tämä voidaan raportoida, kun mennään yli 5 prosentin tuhoihin. No laajasti sanottuna tässä tuen valmistelija. Minä haluaisin, että tästä tulisi kuitenkin kunnianhimoisempia niin, että kunnianhimoisempaa niin, että kansainvälisesti voimme olla eturintamassa, koska hyvät ihmiset Durbanin jälkeenkin on elämää. next speaker is... Kiitoksia. Sitten Florence ja sitten Liise. Yeah, siis Niin on aina hankalaa, kun sympaattiset kollegat ovat eri linjoilla. Niin, olen ollut yhdessä komission ja nyt vaikuttaa siltä, että mielestäni tämä LULUCF on aika pirullinen koneisto. Komissiohan on nyt sanonut, että me haluamme tietoja, ja kun saamme tietoja, niin sitten voimme laskea, miten lasketaan ja niin edelleen. Eli yksi, mistä komissio on puhunut, on se, että budjetin suhteen täytyy tietää, miten esimerkiksi Lüneburgin metsä ja, ja sitten muiden alueiden metsät voidaan niin kuin laittaa samalle tasolle. Liberaalikollegat ja EPPn kollegat myöskin puhuivat tästä. Eli haluaisin tiedä, mitä sitten näillä tiedoilla tehdään, miten näitä tietoja arvioidaan ja mikä sitten on tietojen tulos. Mikä on tällaisen tietoviran lopputulos? En ymmärrä komission suhteen sitä, miksi näitä tietoja ei nyt ole. Itse olen viljelijä ja näissä tilinpäätöksissä joka vuosi minun täytyy ihan neliömetrin tarkkuudella laskea toimintaani, mitä teen, millä tavalla ja milloin. Ja mielestäni se on ihan oikein. Jos EU maksaa 38 miljardia tästä, niin kyllähän täytyy tietää, mihin nämä varat menevät. Eli meillähän on jo paljon tietoja. He tietävät ihan tarkkaan, kuinka paljon hehtaareja minulla on metsää. Ja he tietävät, kuinka korkeita puut alueellani ovat. Eli miksi ympäristön ja maatalouden pääosasto ei pysty käyttämään näitä tietoja ja arvioimaan niitä sillä tavalla, että tällaista hokkuspokkusta ei enää tarvittaisi. Tässä on nyt menty liian pitkälle. No, Saksassakin on menty liian pitkälle ja sitten jos sen sanottu, että ei ole mitään rekistereitä ja sitten täytyy, niin te olette hyvin sympaattinen kollega, mutta täytyy kertoa, millä tavalla näitä arvioita sitten tehdään. Ja sitten voidaan jatkaa. Ja sitten komissiolle vielä yksi kysymys. Meillä on täydentävät ympäristöehdot, ja mehän neuvottelimme tästä lannoitedirektiivistä. Sitten meillä on kasvinsuojeludirektiivi, ja olen edelleen sitä mieltä, että se ei ollut riittävän tiukka, mutta se nyt kuitenkin on. Sitten on flora, fauna, habitat ja järjestelmä. Täytyykö minun kertoa, kuinka suuret, isot, kuinka suuret erot ovat vaikka Italian ja Saksan välillä täytäntöönpanossa? Eli voinko kertoa nyt tästä erosta? Te ette usko, jos kertoisin. Sitten meillä on metsätaloudellisia sääntöjä, mutta emme pysty edes sammuttamaan suuria tulipaloja Euroopassa, ja nyt sitten halutaan ruveta laskemaan jokaista neliömetriä ja sääntelemään se Euroopassa. Mitä pelottaa tämä? No edeltävät puhujat, no osa heistä jo lähti. He kyllä tavallaan vakuuttivat mutta sisällöllisesti kuitenkaan eivät. Eli komission täytyy nyt tunnustaa maata. Eli haluatko puolustaa sitä, mistä esittelijä ja vihreät kollegat puhuvat, vai haluatko vain kerätä lisätietoja? Me haluaisimme, että komissio vähentää byrokratiaa, ja saksalaisessa minä en ymmärrä nyt tätä, ja siksi uskon, että joudun vastustamaan tätä, mutta tunnustan kuitenkin, että maataloudessa maatalouden pitää vaikuttaa huomattavasti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Jos se ei toimi vapaaehtoisesti, niin sitten meidän täytyy hiukan avittaa heitä. Ja, vielen dank, Karl-Heinz Kiitoksia, Florence. Ja 11. lokakuuta me käsittelemme sitten tätä aihetta, eli byrokratian vähentämistä. Elmus Stoiber on kutsuttu valiokuntaan, ja hän voi sitten esittää useampia esimerkkejä siitä, millä tavalla – jättibyrokratiaa on purettu, eikä pelkästään Euroopassa, vaan pääasiallisesti myöskin jäsenvaltioiden täytäntöönpanossa. Ja siinä ei ole mitään horisontaalista tietojenvaihtoa, mutta täytyy sitten nähdä, että ilmeisesti myöskään komissiossa ei pääosastojen välillä ole tietojenvaihtoa näistä neliömetreistä. Toiset osastot eivät saa näitä tietoja käyttöönsä, mutta sitten keskustelemme tästä lokakuussa ja puhumme silloin täytäntöönpanokysymyksistä. Sehän on sinun lempiaiheesi, Karl Heinz. Eli silloin keskustelemme näistä asioista vähän intensiivisemmin. Ja seuraavaksi sitten Pesha Liise. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Kritonille tästä mietinnöstä. Ja kiitoksia Morkunaitesta siitä, että hän esitteli EPPn kannan. Tietysti olisi toivottavaa, että Euroopan unioni Dohassa olisi saanut aikaan päätöksen, mutta aikataulu on jo aika kunnianhimoinen. Ja monet kollegat, kun ajatellaan vuonna 2008 ilmastopakettia, he pitkin hampain hyväksyivät sen. Ja mielestäni Duhan läpimurto ei ole riippuvainen siitä, mitä me teemme. Eli meidän täytyy jättää nyt aikaa näille kysymyksille. Meidän täytyy keskustella näistä asioista huolellisesti. Ja ehkä tässä nyt on väärinkäsityksiä, eli että viljelijät ovat huolissaan siitä, että byrokratia vain pahenee. Mutta meidän täytyy keskustella huolellisesti. Meidän täytyy itsekin ymmärtää, mitä seuraamuksia kaikilla tällä tulee olemaan. Tässähän nyt on hyvin nopeasti yritetty runnoa tämä läpi, eli meillä olisi hyvä nyt varata tähän hiukan enemmän aikaa. No, tärkeää on tietysti, siis tämäkin täytyy huomata, että LULUCF-kysymys on kysymys, joka tekee ilmastonsuojelusta edullisempaa. Jos teollisuus yksin ja sähkön tuotanto toimii, sen tulee kalliimmaksi, mutta jos käytämme tätä, niin sitten kustannuksia saadaan alennettua. Siksi tätä täytyy hyödyntää, mutta meidän täytyy huolellisesti kuitenkin keskustella, miten sitä käytetään, ja meidän täytyy välttää byrokratiaa ja päällekkäistä työtä. No sitten komissiolta olen kuullut, että tämä ehdotus ei aiheuta lisätaakkaa yksittäisille viljelijöille. Eli kyse on vain siitä, että tietoja, joita on jo saatavilla, kuten Florence toivoi, siis nämä tiedothan on jo komissiossa, koska viljelijät kaikki ilmoittavat näitä, eli niitä arvioidaan ja sitten katsotaan näitä maankäyttökysymyksiä yhteydessä ilmastonsuojelukysymyksiin. Jos nyt on näin, ja Morkunaitihan tästä puhui, eli meidän täytyy hiukan tulkita näitä kysymyksiä, niin meidän täytyy nyt tehdä tarkistuksia, eli ei mitään lisäbyrokratiaa viljelijöille, vaan jäsenvaltioiden täytyy käyttää näitä olemassa olevia tietoja, niitä muokataan ja sitten ne toimitetaan komission. Ja lisäksi mielestäni meidän täytyy miettiä, mitä näille tiedoille tehdään, ja kannattaisin sitä, että annamme viljelijöille myönteisiä kannustimia suojelemaan ilmastoa ja ehkä tämä pitäisi liittää maatalouspolitiikan uudistuksiin ja kollegat voivat vielä tehdä ehdotuksia esimerkiksi 7 prosentin lukema voitaisiin nostaa 10 prosenttiin, mutta sitten kyse on siitä, montako prosenttia alasta on sitten maata, joka on siis ekologisesti hoidettua. Ja ehkä tätä 7 prosenttia voitaisiin supistaa, jos näistä kerätyistä tiedoista nähdään, että millä tavalla ilmastoa voidaan suojella, eikö tämäkin olisi aihe, jota voitaisiin käsitellä. Eli ei aina pidä mennä ylemmäs ja tehdä lisää jotain, vaan meillä pitää olla myöskin joustavuutta, jotta viljelijät tuntevat, että heitä kannustetaan toimimaan myönteisesti näissä asioissa. Kiitoksia sitten Brodin. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin halusin muistuttaa kun on puhuttu sopeutumisesta ilmastonmuutokseen, niin silloinhan metsiä on hoidettava, koska kuivuuskaudet ovat pidempiä ja meillä on yhä suurempia metsäpalovaaroja. Ja toisaalta meidän täytyy kiinnittää huomiota metsien hoitoon Eli tämäkin on asia, joka täytyy muistaa, koska yleisesti ottaen tällä tavalla voimme saada biomassaan kolme tonnia hehtaarilta biomassaa. Eli tämäkin on hyvin keskeinen seikka. Mutta myöskin haluaisin muistuttaa että mehän olemme pitkään käyneet taisteluita, kun ajatellaan GMS-satelliittijärjestelmiä ja tätä globaalia ympäristönvalvontajärjestelmää. Ja nythän meillä on erittäin tehokkaita järjestelmiä käytössä. Ja nyt me voimme nähdä, mistä hiilidioksidipäästöjä tulee ja mitkä ovat ne alueet, joista eniten näitä päästöjä tulee. Ja me voimme kun näitä kasvihuonepäästöjä, niitä voidaan valvoa. Ja me voimme sitten hyödyntää näitä toimia joilla voidaan mitata vaikka maaperän kosteutta, viljelyalan käyttöä myöskin metsien osalta. Eli jollain tavalla me voimme vaikuttaa kaikkiin näihin tietoihin, jotka ovat keskeisiä tällä saralla ja joita voidaan sitten toimittaa automaattisesti tämän GMS-järjestelmän kautta. Ja lisäksi voidaan ryhtyä valvontatoimiin paikan päällä. Ja niillä voidaan sitten täydentää näitä satelliitin kautta saatavia tietoja. Eli nyt sitten toivoisin, että voisimme saada kaikki nämä tiedot yksityiskohtaisesti käyttöömme ilman, että joudumme häiritsemään viljelijöitä, joilla on jo muutenkin riittävästi tekemistä ja tällä tavalla voisimme saada vahvistuksen sille, että meillä on käytössä toimenpiteitä, jotka ovat riittäviä näissä ihan itsessään. Kiitoksia. Siitä kiitoksia sitten Hugo Rocher. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. En tähän lisää paljoa, mitä siihen, mitä esittäjä on jo sanonut. Onnittelen häntä työstään ja myöskin kollegaa Basian onnittelen. Ihan pieni kommentti liittyen näihin määritelmiin artiklassa 2. Esittelijän osalta ei ole saatu ta- minkäänlaista muutosehdotusta tai tarkennusta tähän metsämääritelmään, josta on nyt puhuttu. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että tämä määritelmä, joka meillä on tässä se on geometrinen. Ja tarkka, mutta ei, siinä ei ole tarpeeksi otettu ilmastoa ehkä huomioon. Mikä tässä on tärkeää, se on tämä visuaalinen aspekti metsässä. Eli mikä on metsä ja mikä ei, mutta jos ajatellaan tätä metsää, joka on ehkä nuori tai vanhempi, tai että se vaikuttaa näihin päästöihin. En voi kuitenkaan kuvitella sellaista tarkistusta, jossa otetaan huomioon nämä kaikki yksityiskohdat, koska tarkoituksessa, tarkoituksenahan tässä on se, että ajatellaan, että onko tämä lähde, niin kuin hiililähde, vai onko tässä kyseessä nielu. Kun ajatellaan nyt näin geometrisesti, niin tässä kyseessä voi olla samanlainen ikään kuin tiiviys äh, metsässä, kun ajatellaan näitä puiden kokoa, mutta pitää kuitenkin ajatella tätä ilmastokysymystä ja päästöjä, joten ehkä voitaisiin ehdottaa tähän tarkistus, ehkä te sen itse, joka olisi sellainen, jossa otetaan nämä ilmastokysymykset mukaan, eli tämä artikla 2 ja kohta 6, eli voitaisiin tässä ottaa tämä korrekti terminologia huomioon. Ja sitten COP 1 niin lopussa usein venäläiset tulevat ja sanovat, että me, meillä on hyvin paljon metsäpinta-alaa, jotka ovat hiilinieluja, meillä on ja meillä on näitä ja me haluaisimme sitten näitä eh, e, korvauksia tai eh, vaatimuksia, koska se on epäreilua, mitä COP ehdottaa. Kiitoksia sitten komission edustaja saa puheenvuoron. Voitte vastata näihin esiin tulleisiin kysymyksiin ja kertoa vähän enemmän yksityiskohtia tästä ehdotuksesta. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että komissio sai puheenvuoron asiasta. Alussa mainitsitte, että LULUCF on varsin monimutkainen akronyymi. Haluaisin kuitenkin tuoda esille, että tätä lyhennettä ei komissio luonut suinkaan, vaan tämä on asiakirjassa, josta on keskusteltu kansainvälisissä ilmastonmuutosneuvotteluissa jo varsin pitkään. Meillä on Durbanin päätös ja me yritämme siirtää EUn lainsäädäntöön Durbanin päätöksiä. Itse asiassa energia- ja ilmastopaketissa tämä sektoria ja laskentamallit, laskentasäännöt tälle sektorille, niitä ei ole otettu mukaan, koska selvästi me tunnustamme, että tällä alalla on tiettyjä erityispiirteitä. Ja nyt me yritämme tai olemme tehneet ehdotuksen, joka on tasapainoinen ja varovainen. Ja siinä otetaan huomioon nämä erityispiirteet tältä alalta. Todellakin tärkein ehdotuksen tavoitteena tavoite on siirtää Euroopan unionin lainsäädäntöön Durbanin päätökset. Tässä on tiettyjä poikkeamia yhtäältä. Nämä johtuvat siitä, että meidän täytyy varmistaa lainsäädännön selvyys EUn lainsäädännössä ja toisaalta sitten Mm, yhdessä tai kahdessa seikassa me yritämme olla kunnianhimoisempia. Ajattelen tässä esimerkiksi maataloustoiminnan laskentaperusteiden tekemistä pakolliseksi. Meillä on dataa, tiedonkeruu alkoi, on alkanut jo viime vuosien aikana jäsenvaltiossa tämän äh, äh, Kioton pöytäkirjan alaisen sitoumus kauden aikana. Meillä on siis tietoa, jonka pohjalle voidaan rakentaa. Me voimme myös parantaa tietojen saavutettavuutta, saatavuutta ja tällä on omat etunsa myös maanviljelijöille. Selvästikin se, mikä EUn päästölaskentajärjestelmään on otettu mukaan, ne kielteiset, negatiiviset maatalouteen liittyvät päästöt, metaani, typioksidit, ne ovat mukana, mutta myönteiset seikat, niitä ei ole otettu mukaan. Tässä saadaan myös hyvityksiä monissa jäsenvaltioissa. Ja tällä tulee oma merkityksensä olemaan tulevalle LULUCF-ehdotukselle. Mutta selvää on myös se, että me emme ota mukaan ehdotukseen mitään uutta lisää hallinnollista taakkaa yksittäisille maanviljelijöille tai metsän, metsätalouden harjoittelijoille. Tarkoituksena on jäsenvaltioilla vain tehdä avoimemmaksi se, mitä LULUCF-sektorilla tapahtuu maankäyttösektorilla ja metsätaloudessa. Kuten aikaisemmin sanoinkin, nämä sektorit monissa jäsenvaltioissa pikemminkin tuottavat hyvityksiä maksujen sijaan. Ja tämä on merkittävä ero verrattuna moniin muihin aloihin, jotka on otettu jo mukaan EUn ilmastopolitiikkaan. Tämän vuoksi meillä on siis nämä erityispiirteet, Joillakin alueilla emme tiedä vielä riittävän hyvin, mitä suuntaukset ovat alalla, ja tämän vuoksi komissio on ehdottanut hyvin varovaista lähestymistapaa, sanoisin näin. Komissio on ensin asettanut keskiöön nämä laskentasäännöt, ja sitten kun laskentasäännöt ovat paikallaan, voidaan parantaa ja harmonisoida raportointia näiden laskentasääntöjen pohjalta ja sitten voidaan asettaa näitä tavoitteita. Minun mielestäni tämä on hyvin varovainen ja tasava, tasalaatuinen lähestymistapa. Ja ainoat välineet, jotka linkittyvät tähän politiikkaan, niin niitä voidaan suunnitella jäsenvaltiossa, vain jos on tietty strateginen asiakirja, jolla ei yritetä puuttua kansallisen metsäpolitiikan kenttään, vaan tässä on kysymys metsätalouden ilmastovaikutuksesta. Ja tämänkin osalta olemme sitä mieltä, että nämä kansalliset LULUCF-toimintasuunnitelmat voivat auttaa meitä täyttämään, poistamaan näitä tietokuiluja, jos onnistutaan harmonisoimaan tietojen keruu tulevaisuuteen katsovalla strategisella tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, niin tiedämme paremmin, mitä tällä alalla eri jäsenvaltioissa tapahtuu. Ja tämä on silloin parempi perusta tuleville keskusteluille jopa mahdollisista tavoitteiden asetteluista. Joten vieläkin toteaisin kertaalleen, että ehdotuksessa ei luoda mitään lisäbyrokratiaa maanviljelijöille. Se ei myöskään tule liian varhaisessa vaiheessa, koska asiasta on jo kansainvälisissä ilmastonmuutosneuvotteluissa varsin pitkään keskusteltu. Tämän vuoksi olemme komissiossa sitä mieltä, että komission ehdotus on varsin tasapainoinen ja hyvä lähestymistapa. Ja kiitän teitä kaikkia siitä, että kuuntelitte minua. Vielen Dank an die Kommission. Kiitoksia komissiolle. Ennen esittelijää, riippumatta siitä, miten tätä, miten tätä ehdotusta arvioitaan, niin normaali menettely Euroopan parlamentissa on kaksi käsittelyä. Se on normaali menettely. Ja jos olemme yksimielisiä, niin no ehkä sitten saadaan sopu ensimmäisessä käsittelyssä, mutta normaalisti todennäköisesti käsittelytä on kaksi. Jos nyt katson tätä tilannetta ja näitä puheenvuoroja, niin esimerkiksi Dohan alussa oltiin aika kaukana vielä läpimurrosta. No, Tietysti kaikki on vielä mahdollista, mutta tähän liittyvät kaikki, jotka ovat myöskin EUn ulkopuolelta, eli kansalaisjärjestöt ja kaikki muut. Eli kaksi menettelyä on avoin menettely, jota voi seurata. Ja siinä on myöskin etuja, kun ajatellaan sitä, että millä tavalla paremmin voidaan selittää lainsäädäntöä. Eli muistakaa tämä vaikka olemmekin innokkaita saada asioita eteenpäin. Eli pyytäisin, että pidätte tämän mielessä. Ja sitten lopuksi vielä esittelijä Kriton, ole hyvä. Thank you very much, President. Uh, believe me, if... Kiitos puheenjohtaja. Ja uskokaa, että jos minusta on, tämä riippuu minusta, niin sitten päästään kyllä hyvin eteenpäin. Niin, näistä toimintasuunnitelmista. Minä uskon, että tämä liittyy siihen, että on eri tapoja tulkita näitä asiakirjoja. Jos tämä on se ongelma, jos tämä liittyy vain tähän sanamuotoon, niin varmasti löydämme ratkaisun. Mutta kukaan täällä ei varmaankaan ole sitä mieltä tai sano vastaan, että komissiolla on velvollisuus ja oikeus auttaa tiedon vaihdossa jäsenvaltioiden välillä ja tietysti minun mielestäni tämä liittyy juurikin tähän. Sitten toinen huolenaihe, tämä viite taso En ymmärrä, mikä tässä se ongelma on. Kaikki me tiedämme, kaikki jotka seuraamme näitä COP-sopimuksia, tiedämme, että kukaan ei voi muuttaa näitä viitetasoja. Ne on asetettu päätöksissä, COP-tekstissä, jokaiselle jäsenvaltiolle, ja kukaan ei voi koskea niihin. Eli tässä kyseessä on tekniset korjaukset liittyen yhdenmukaisuuteen, mutta kukaan ei kuitenkaan voi muuttaa näitä viitetasoja. Sitten lopulta se, että tehdään pakolliseksi tämä raportointi, eli se mikä on jo pakollista, kun ajatellaan näitä laidunmaata ja viljelynmaan tapauksia, niin ensinnäkin Florensin kanssa tästä on puhuttu moneen kertaan ja olet varmasti huolissasi viljelijöistä. Tiedän, itse olet alalla ja tiedät, että kuinka paljon ongelmia metsänhoitajilla on Euroopassa tai metsänomistajilla. Haluaisin todellakin saada vesitettyä sen viestin, että kyseessä ei ole mikään, mistä, mitä viljelijöiden pitäisi tehdä. Näin minä ymmärrän tämän, mutta olen avoin keskustelulle, jos joku on tulkinut tätä muulla tavalla. Kyseessä on se ö, asia, joka liittyy siis keskushallintoon ja byrokratiaan. Jos puhutaan viljelymaista ja laidunmaista, niiden hallinnasta, hoitamisesta, niin se, nämä kuuluvat yhteisen maatalouspolitiikkaan. Jokaisella, jokainen maa saa tukia siitä sen mukaan, mitä se raportoi. Ja täten on repo, raportoitu asioista jo pitkän aikaa. Eli jos me emme liiku eteenpäin, eli pakollisesta raportoinnista, meillä on jo tämä raportointijärjestelmä, eli laittaisimme todellakin nämä numerot käyttöön, jotka ovat jo olemassa. Eli haluaisin vain muistuttaa teille, että ainoa velvoite, jota tässä ehdotuksessa on, on se, että meillä pitäisi pakollisesti olla tämä rapo- raportointivelvollisuus 2020 vuoteen mennessä, eli kahdeksan vuoden päähän. Eli sitten meidän pitäisi tehdä tämä tilinpito ja siihen asti kyseessä on vain sisäinen prosessi. Eli 2020 vuoteen mennessä, kun olemme valmiita, jos emme tee tätä silloin, niin sitten tapahtuu vain yksinkertainen asia, eli meitä, meidät velvoitetaan laskemaan nämä päästöt ja verrata niitä tavoitteisiin, ja me emme pysty tekemään näin. Monet jäsenvaltiot eivät ole onnistu tekemään tätä, niillä ei ole koulutusta. Ja tämä tarkoittaa sitten, että menetämme rahaa, koska joissakin maissa ollaan valmiita laskemaan päästöt asianmukaisesti, kun ajatellaan näitä maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouteen liittyviä päästöjä, ja niitä verrataan sitten tavoitteisiin, ja ne sitten vähentävät velvoitteitaan liittyen näihin vähennyksiin suhteessa tavoitteisiin ja muut maat sitten eivät pysty tekemään tätä asianmukaisesti ja mahdollisesti ne sitten vähentävät vähemmän tai enemmän näistä teollisuuden päästöistä verrattuna siihen, että mitä niiden pitäisi tehdä, jos ne toteuttaisivat tämän laskennan oikein. Eli 2020 vuonna olemme täällä tässä huoneessa ja sitten kiistelemme siitä, että kuka tekee homman oikein. Eli annetaan se velvoite, että me todellakin valmistaudumme kahdeksan vuoden ajan tekemään tämän asian, koska kyseessä on raha ja sitten muuten tulee vain valittamista. Vielen Dank. Kiitoksia. Ja varmaan ensi tammikuussa tämä on sitten täysistunnossa. Ja sitten toinen käsittely, no se sitten nähdään, koska se on. Ja määräaika tarkistuksen jättämiselle on 12. heinäkuuta ja sitten 19. syyskuuta niitä käsitellään. Maatalousvaliokunnassa äänestetään 18. syyskuuta ja sitten täällä ympäristövaliokunnassa 10. lokakuuta. Tämä kohta asetuslistalta on käsitelty. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, kohtaan kuusi. Ja täällähän rahoitusministerimme Juhan Haukon on antanut vihreää valoa sille, että voidaan käsitellä nämä kohdat yhdessä. Siis kahdeksan kohtaa käsitellen tasan kello 18. Eli kyse on Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varannut vuodeksi 2013 kaikki pääluokat. Ja sitten vuosi 2014-2020 koskeva monivuotinen rahoituskehys. Tästä tulee hankalaa keskustelua ja me olemme puhuneet tärkeistä hankkeista. Prodi puhui GMSstä, niissä on kroonista alirahoitusta. Sieltähän puuttuu miljardeja euroja. Ja nyt kyse on sitten siitä, miten voidaan parantaa ympäristön tilaa ja voimmeko hyötyä näistä hankkeista ja voidaanko myöskin byrokratiaa vähentää samassa yhteydessä. Mutta ensimmäisen puheenvuoron saa Jutta Haug ja hän esittelee meille tämän aiheen näiden kummankin esitystä kohdan osalta. Niin no, kummastakin en tiedä, suostuin siihen, että ensin puhutaan talousarviosta 2013, mutta sen jälkeen sitten tulee valmistelija, eli varjoesittelijän roolissa voin kyllä toimia, mutta puhun nyt ensin siis varanhoitovuodesta 2013. Talousarvio on ikävä kyllä lainsäädäntöä, joka aina käsitellään yhdessä käsittelyssä. Mielestäni se on erittäin valitettavaa. Olisi hyvä, jos olisi kaksi käsittelyä. 2013 talousarvio on viimeinen talousarvio tämänhetkisessä rahoituskehyksessä, ja komissio on esittänyt huhtikuun lopussa ehdotuksen, jossa lähdetään siitä, että 2 prosenttia lisätään maksumäärärahoihin ja sitten 6,8. Ja mm, tämähän on siis viimeinen budjettivuosi nyt tällä kaudella. Ja kaikki hankkeet, jotka ovat saaneet kohesio- tai rakennerahastosta varoja tutkimuksen alalla, ovat nyt, jos ne ovat kypsiä, niin ne todellakin saavat myöskin rahoitusta. Mutta budjettivaliokunta on esitellyt neuvostolle esityksen, jota käsitellään yli huomenna. Ja siellä on vähitetty jo näitä nykyään vähäisiä verrattuna komission ehdotukseen. Eli siellä on puhuttu 1,27 prosentin lisäyksestä maksumäärärahojen, maksuitumusmäärärahojen ja sitten 2,91 maksumäärärahojen. Ja tämä on naurettavaa, tässä meillä tulee ristiriita. Se on ihan selvää. Mehän kaikki tiedämme, että tämä ei tule toimimaan. Näin, tällä tavalla emme tule toimeen. Ja meidän kannaltamme nämä 15 artiklaa, no olen varmasti, että kaikki kollegat ovat käyneet läpi. En nyt siis niitä esittele. Mutta viittaisin kuitenkin vielä siihen, että mitä meihin tulee. Eli siis tarkoitan nyt ympäristövaliokuntaa meillä on suuria ongelmia, kun ajattelemme omia virastojamme. Komissiohan on ryhtynyt siihen, että 13-17 budjetista hallintokuluista, että niitä supistetaan 5 prosenttia, eli joka vuosi 1 prosentti vähemmän. Ja ehdotuksessa asia näin myöskin erillisvirastojen osalta. Eli virastot saavat jo enem, vähemmän komission ehdotuksessa rahaa, mutta tämä ei mennyt läpi, että näitä lukemia vielä alennettaisiin. Ja kun ajatellaan näitä varoja, joita on käytössä miinus yksi prosentti, mutta sama koskee myöskin henkilöstöä esimerkiksi ympäristövirastossa, EFSassa, ECDssä, eli joka vuosi yksi prosentti vähemmän varoja ja yksi prosentti vähemmän henkilöstöä. Sitten EMAN osalta, no siellä sanottiin, että no siellä on kyllä uusia tehtäviä, mutta puolet uusista toimista poistetaan ja yksi prosentti vähemmän myönnetään varoja. Eka joka käsittelee näitä tuholaismyrkkyjä ja sitten mahdollisesti antaa niille luvat. Siellä on vähän yksi prosentti vähemmän varoja. En siis puhu nyt tästä komission ehdotuksesta, vaan lisäksi tämän vielä neuvoston lisäleikkaus. Ja sitten Koreper käsittelee tätä asiaa ylihuomenna, enkä usko, että tätä enää perutaan, vaikka tänään kolmikantaneuvotteluissa neuvosto hyvin selkeästi on katsonut, mihin me tällä pyrimme jos vielä näin typerä budjettiehdotus neuvostolta. Eli kemikaalivirasto 25 prosenttia, nämä yhdeksän uutta pyydettötointa, ne poistetaan yksinkertaisesti. Sanon ihan selvästi, että tämä ei kyllä käy päinsä. Tämä tehtiin myöskin budjettilukemien osalta 15 miljoonaa vähemmän terveydenhuolto-ohjelmiin. No, nyt tässä on 80 000, mutta nämä määrät ovat jo pieniä ja nyt 80 000 vielä poistetaan lisäksi. Ja 1,5 miljoonaa on leikattu. Eli tämä ei millään riitä ja meillä tulee suuria ristiriitoja edessämme. Ja mahdollisesti sitten joulukuussa budjettia ei ole, mutta No sitten täytyy katsoa, miten toimitaan. Sitten on otettava nämä väliaikaiset 12 osat käyttöön, ja se on sitten enemmän rahaa kuin se, mitä nyt on ehdotettu. No meillä kaikillahan, siis meillä on näitä valmistelutoimia ja pilottihankkeita. Komissio on hyväksynyt nämä ehdotukset, mutta iltapäivällä en ehtinyt katsoa näitä, koska olin talu- talousarvion valvontavaliokunnassa. Enkä nyt ehtinyt katsoa tätä komission arviota, mutta sihteeristö Emilia onneksi on lähettänyt tämän kaikille kollegoille, eli te voitte sitten tarkastella näitä valmistelutoimia ja pilottihankkeita. Ja kuten tavallista, sillä näitä ehdotuksia on jaettu kategorioihin A, B ja C, mutta niihin voidaan sitten palata myöhemmin. Lopuksi tarkistuksia lausuntoon, budjettitarkistuksia, tarkistuksia pilottihankkeisiin ja valmistelutoimiin. 25. heinäkuuta on määräaika. Ja ympäristövalikunnassa sitten 6. syyskuuta on äänestys tästä lausunnosta. Piste. Ja nyt puheenvuoron saa sitten rahoituskehysesittelijä puheenvuoron. Eli Haug hoiti minun tehtäväni, kun hän mainitsi jo nämä määräajat. Eli kiitoksia. Ja nyt sitten Matias saa seuraavaksi puheenvuoron. Ja sitten täällä Fernandes on pyytänyt puheenvuoroa ja Dagmar Rodberent. Ja sitten sulkisin puhujalistan, että on Baas aiheut vielä. Ole hyvä. Muito obrigada. Eh, Umana. Kiitoksia. Ensin tähän toteaisin, että tässä eh, lyhykäisesti palataan tähän, mutta uudelleen teidän kanssanne otan hyvin nopeasti esille nämä seikat, koska meillä ei ole paljonkaan aikaa. Haluaisin vain muutamia näistä seikoista tuoda esille. Ja yritän tiivistellä aika rajojen puitteissa ja lausuntorajojen puitteissa näitä kysymyksiä. Tämä liittyy myös siihen, mitä kollegakin aikaisemmin sanoi rahoitusnäkymien osalta Valmistelussa pohjana oli se, että tässä on kysymys sellaista aloista, jotka ovat alirahoitettuja. Tämä on krooninen tilanne. Näiltä ohjelmilta aina viedään varoja, mutta ne ovat kuitenkin minun mielestäni aivan ehdottoman tärkeitä ohjelmia. Ja jokainen valiokuntahan omista ohjelmistansa sanoo samaa, mutta olen sitä mieltä, että nämä ovat aivan elintärkeitä ohjelmia. Tässä on nämä kolme tärkeää ohjelmaa. LIFE-ohjelma, Health for Growth-ohjelma ja väestönsuojeluohjelma unionissa. Nämä ovat kolme ohjelmaa, mutta haluaisin kiinnittää huomiota vain muutamaan seikkaan. Kollegoillahan on varmasti ollut jo mahdollisuus lukea tämä lausunto, joten en tätä nyt rupea toistamaan tästä, mutta toisin keskustelun kannalta tärkeitä seikkoja esille. Yksi näistä seikoista liittyy siihen, että me käytämme talouskriisiä tekosyynä sille, että viedään ilmastonmuutosohjelmiltakin rahoitusta. Tämä on niin tärkeä ohjelma, että tällä alalta ei voi tehdä lisäleikkauksia. Tämä on kohdassa yksi ja kaksi tuotu esille. Ja tähän liittyy tietysti kysymys myös energiatehokkuuskysymykset, ja pk-yritysten kehittyminen ja niin edelleen. Tässä on kokonaisuus, kysymyskokonaisuus, joilla on tekemistä Euroopan unionin kilpailukyvyn suhteen ja tämän valiokunnan toimialaan liittyviä kysymyksiä ovat nämä seikat. Sitten kohdassa kolme. En tiedä, miten tämä nyt muihin kieliin on käännetty. Portugaliksi tämä ei ollut mitenkään selvä, mutta alkuperäinen ehdotus oli, että uudelleen otettaisiin monivuotisen rahoituskehykseen mukaan tämä globaali rahasto, maailman ilmasto- ja biodiversiteettirahastolle, jonka komissio veti pois rahoituskehymyksestä ilman, että tähän on mitään budjettia asetettu. Tässä on kaikissa vain PM-merkintä mukana, ja minun mielestäni tämä pitäisi ottaa uudelleen mukaan mm, ja antaa sille tietty rahoitus ja sitten Health for Growth. Tämä on aivan ehdottoman tärkeä ehdotus. Kansanterveyskysymykset ovat todella perustavanlaatuisen tärkeitä. Me tiedämme, että terveyssektori edustaa 10 prosenttia EUn BKTstä ja 10 prosenttia työllisyydestä Euroopan unionissa. Tämän vuoksi ei voida hyväksyä sitä, että leikataan tämän ohjelman varoja niin kuin on suunniteltu. Ja me tiedämme myös, että ...2020 mennessä EU:ssa on miljoonan terveysalan työntekijän vaje. Siis miljoona työntekijää puuttuu 2020 mennessä terveysalalta. Tämä on tärkeä luku. Tämä on tärkeä asia myös kriisin puitteissa. Tällä ohjelmalla voidaan toimia niin, että voidaan näissä olosuhteissa luoda työpaikkoja ja myös parantaa kansan terveyttä. Tämän vuoksi tämä on tärkeä asia. Sitten viimeiseksikin unionin pelastuspalvelun mekanismi. Se, mitä olen tässä ehdottanut, liittyy siihen, että tässä on aina näitä lupauksia, joita siirretään myöhemmäksi liittyen eurooppalaisiin investointeihin. Ja kaikki luonnon katastrofit ja kriisit, niillä ei ole mitään tiettyä päivämäärää, kun ne tapahtuvat. Ja meillä täytyy olla riittävästi resursseja, jotta me voimme vastata näihin tarpeisiin. Toisaalta meillä on aina käytössä näitä välineitä, joita jotka eivät ole mitenkään erityisen johdonmukaisia, eivätkä ne sopeudu välttämättä näiden alojen tarpeisiin. Ei voida oikein ymmärtää, ymmärtää näitä leikkauksia, joita näihin on tehty kohdassa kahdeksan – sanon, että on taattava 70 prosenttia otsakkeeseen kolme kuuluvien toimien varoista ja 30 prosenttia otsakkeen neljä ulkopuolelle jäävien toimien varoista. Ja minun mielestäni tämä on eurooppalaisen tämän alan politiikan linjojen mukaista. Ja tähänpä lopettelinkin sitten, hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Uh, kiitoksia. Eli Fernandes ensin, jos sopii, niin kaksi minuuttia vain. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tässä kiittää valmistelijoita ja aloittaisin kollega Haugin työstä, joka on aivan loistava. Hän on esitellyt meille hienon tekstin ja sehän on jo aivan tavainomaista häneltä. Haluaisin vain muistuttaa tässä, että talousarviot, Euroopan unionin talousarvio vastaa noin 1 prosenttia EU BKTstä, mutta 2004 vuodesta tähän asti Euroopan unioni on kasvanut noin 15-27 jäsenvaltioon ja myöhemmin liittyy vielä Kroatia joukkoomme Meillä on uusia toimivaltuuksia ja toimivaltuuksista huolimatta en tunne yhtään instituutiota yhdessäkään jäsenvaltiossa, joka olisi toiminut eh, sillä tavalla kuin Euroopan unioni talousarvionsa osalta 24 prosenttia tutkimukseen ja 7 prosenttia vain hallinnollisiin kuluihin. Meidän tavoitteemme tässä konkreettisessa seikassa, eli saada aikaiseksi laatua talousarviossa. Euroopan unionin kansalaiset ovat niitä, jotka hyötyvät tästä. Mitä tulee 2013 talousarvioon nyt? Neuvosto yhä suhtautuu pelolla, jota se osoitti meille jo vuonna 2011. Muistutan teille, että 2011 neuvosto ei hyväksynyt korjaavaa talousarviota, jossa vaadittiin 11 miljardin euron maksua. Siis nämä varat, jotka olivat jäsen valtioiden neuvosto toimi itsensä vastaan tässä. Tämä oli hieman masokistista koska neuvosto ei kunnioittanut sitoumuksiansa. Neuvosto ei voi unohtaa sitä, että nämä sitoumukset, niistä tulee maksusitoumuksia. Äärimmäisen tärkeää tässä lausunnossa on kohta, jossa puhutaan se, että maksusitoumusten täytyy olla, maksujen täytyy olla riittäviä Neuvoston sitoumukset ovat hankkeita, jotka ovat käynnissä Nämä ovat erittäin tärkeitä maksuja, ne täytyy pystyä suorittamaan. Ja vielä tästä kollega Haugen tekstistä. Haluaisin esittää tarkistuksen kohtaan kaksi, jossa puhutaan ympäristötavoitteista, jotka ovat hyvin eri laisia, täytyy tuoda konkreettisia toimia ja hallituksilla täytyy olla ö, hyvää politiikkaa ja ohjelmia, jotka johtavat kestävään kehitykseen ja mukaanottavaan kehitykseen. Nämä ovat 2020 strategian tavoitteita ja ympäristötavoitteet ovat kaiken kattavia tavoitteita. Ne antavat oman panoksensa niin kestävälle kehitykselle kuin älykkäälle kehitykselle ja mukaanottavalle kehitykselle. Mitä tähän muuhun tulee, niin olen yhtä mieltä tästä. Sitten kollega Marisa Matiaksen lausunto. Minun mielestäni meidän pitäisi ottaa tänne. Täällä on prosentti osuuksia. Meidän ei pitäisi ottaa niitä, koska jos ne otamme mukaan, niin olemme hyvin vaikeassa tilanteessa. Jos me haluamme LIFE-ohjelmalle 20 prosenttia, siis ei LIFEille korjaa puhuja, vaan ilmastopolitiikalle 20 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen varoista, niin vaarana on se, että luomme itsellemme ongelmia. Minun mielestäni meidän pitäisi ottaa viittaukset prosenttiosuuksiin pois tästä lausunnosta kohta kahdeksan. Tämä ei ole kaikista paras sanamuoto tässä ja kenties käännös ei ole portugaliksi ollut aivan alkuperäisen mukainen. Mutta minun mielestäni tässäkään ei pitäisi nyt tarrautua näihin prosenttiosuuksiin pelastuspalvelumekanismin osalta. Voidaan sanoa, että pelastuspalvelumekanismi tarvitsee riittävät resurssit. Jos puhumme prosenttiosuuksista, niin silloin meillä menetämme joustavuutta kantojemme suhteen. Kiitoksia. Tasan kaksi minuuttia ja sitten sitten vielä Dagmar Rothberg, myöskin kaksi minuuttia. Kiitoksia. Minäkin käytän nämä portugalaiset kaksi minuuttia. Kiitoksia. Olen oikeudellisten asioiden valiokunnassa esittelijänä virkamiesten statuksen osalta ja samalla myöskin vastaan lausunnosta monivuotisesta rahoituskehyksestä kyseisessä valiokunnassa. Ja se, että käytän nyt puheenvuoron oikeastaan johtuu siitä, että vuosikausia olen ollut tässä valiokunnassa. Haluaisin kiittää sitä rohkaista kumpaakin valmistelijaa, että vahvistaisitte vielä lausuntojanne, jotta meillä on, että me tarvitsemme laadukasta henkilöstöä, jotta EUn hankkeita voidaan panna täytäntöön. Tämä tulee sekä Haukin että osittain myöskin Matiaksen lausunnossa esille, mutta mielestäni näitä kohtia tulisi vielä vahvistaa riippumatta siitä, miten yksittäisiä hankkeita hoidetaan yleisesti, meidän pitäisi tehdä tarkistus, jossa käy selväksi, että jäsenvaltioiden yhtäältä hallintomenojen osalta osakkeessa viisi siellä ei ole mahdollista säästää 5 miljardia tai mitään muutakaan. Ja sitten toisaalta jäsenvaltiot haluavat, että jäsenvaltioiden tehtävät lisääntyvät. Tämä koskee tutkimusta, maataloutta ja myöskin ympäristöalaa. Sillä on kuitenkin pidempi budjetti. Ja tämä pitäisi muotoilla yhdeksi tarkistuksesti. Ja jokaisessa kohdassa jäsenvaltiossa sanotaan, että sinä haluaisit että saat tuki, tukea kohesiorahastosta, mutta kuka sen sitten kustantaa? Otan nyt tämä kaksi portugalista minuuttia. Ja haluaisit varmistaa myöskin sen, että saatte maataloustukia ja life-tukia myöskin saatte tai mitä muita. Eli silloin teillä pitää myöskin olla henkilöstöä käytössä. Eli kaikissa kohdissa meidän täytyy ottaa tämä esille ja kaikki ne, jotka ovat tässä mukana, täytyy, jotka eivät ole vielä olleet kauan parlamentissa, ja muistaisin, että meidän täytyy neuvostolle lähettää viesti, myöskin komission mukana tässä keskustelussa, että meillähän oli jo komissio tai komission puheenjohtaja Zanter, joka lähes kaatui siksi, että hän ei tehnyt, hoitanut tehtäviään, jonka me ja neuvosto hänelle annoimme, koska hänellä ei ollut rohkeutta tai kykyä toimia että tehtävänsä mukaan. Heillä ei ollut riittävästi pätevää henkilöstöä täyttämään näitä tehtäviä. Ja jos me emme sano neuvostolle, että me haluamme pitää nämä pätevät henkilöt ja niin, että meillä on maantieteellistä tasapainoa, niin sitten monivuotisessa rahoituskehyksessä täytyy toimia niin, että näitä tehtäviä ei pystytä toimiaan, toimimaan. Jos vielä valmistelija itse voi tehdä, saa todeta tämän, niin se olisi hyvä, mutta muussa tapauksessa meillä voi tehdä, tästä tehdä itsekin tarkistuksen. Kiitoksia Dagman näistä kahdesta minuutista. Tämä on nyt tärkeä keskustelu. Olisin toiminut, että useammat kollegat ovat, olisivat olleet paikalla, koska kyllähän kyse on nimenomaan täytäntöönpanosta, josta on jo keskusteltu yli vuoden verran. Ja erityisesti pidän hyvänä sitä, että puheenjohtajavaltio Kypros on tämän aiheen, eli siis sopeuttamistoimien rahoituksen ja ilmastotoimien hoitamisen on ottanut sen prioriteetiksi työohjelmassaan, mutta mehän tiedämme, että ystävyys ei aina kestä, mutta meidän täytyy kuitenkin taistella näistä asioista. Jos haluamme selvitä kriisistä, kriisihän on myös mahdollisuus. Meidän täytyy vain toteuttaa politiikkaamme josta on päätetty yhdessä neuvoston kanssa, ja siihenhän me tarvitsemme rahaa, ja siihen tarvitaan asiantuntijoita. Mehän aina valitamme siitä, että me tarvitsemme enemmän toimintaa, meillä pitää toimia kestävämmin, ja meillä pitää olla silloin järkevää rahoitusta myöskin. Sitten monivuotinen rahoituskehys Life Plus. Olen Life Plusin ehdoton fani. Omassa vaalipiirissäni tätä hanketta pidetään erittäin hyvänä mutta jos nyt puhutaan vielä ilmastosta tämän yhteydessä, niin se on vielä parempi. Mutta ei nyt saa tehdä leikkauksia kaikkialta ja sanoa, että tämä on nyt, tämän varoja nostettu ja nyt niitä täytyy leikata. Näin ei saa käydä. Ja Lifein osaltahan puhutaan naurettavasta summasta, kun ajatellaan koko budjettia. Sehän on jotain promillen luokkaa, ei edes prosentin luokkaa, vaan promillen luokkaa. Eli meidän täytyy parlamentissa pitää huolta siitä, että voimme varmistaa sen, että LIFE tässä muodossa, ainakin tässä muodossa, toteutuu myöskin ja että sitä ei jätetä tuuliajoille. No sitten budjetista ja näistä yleisistä leikkausorgioista. No EPP, EPPllä ei ole mitään hävittävää on palempi, että ei ole hyväksytty budjettua kuin hyväksytty. Me haluamme sanoa neuvostolle, että meillä ei ole mitään hävittävää, vaan olisi parempi, että budjetti jää hyväksymättä tässä suhteessa, koska säännössä on todettu, että sitten otetaan, jatketaan samoilla varoilla kuin edellisenä vuonna. No, Lissabonin sopimuksen mukaan on tullut lisää tehtäviä, mutta neuvosto ilmeisesti oli ihan ymmärtänyt, 2009 hän Lissabonin sopimus astui voimaan ja me tarvitsemme enemmän varoja ja Fernandeskin puhui tästä. Eli aina sama vanha virsi, eli sitten leikataan vain leikkausten jälkeen, mutta Kyproksen terveysministeri puhui juuri siitä, että pienet jäsenvaltiot Euroopan toimielimissä, ja Rod Berhan puhui myöskin tästä, eli me tarvitaan vahvaa hallintoa, koska meillä on nyt suuria haasteita 27 jäsenvaltiossa ja kaikkialla tarvitaan laadukasta hallintoa, mutta myöskin erillisvirastoja. Ja erillisvirastojen riippumattomuus on taattava. Ja mehän tunnemme jo tämän keskustelun, eli nämä asiat on kaikki kyseenalaistettava. Niin Bas Aihaut saa vielä viimeisen puheenvuoron. Ole hyvä. Keep it to the Dutch two minutes then. Niin, minä sitten pysyttelen alan, hollantilaisessa kahdessa minuutissa. Don't try me on that one. Älkääpäs yrittäkö. Testatko minua? Niin ihan lyhyesti. Haluaisin vain sanoa, että täysin tuen myöskin esittelijä ja Matia sinua siinä, että kuinka tärkeä tämä Life Plus-ohjelma on, mutta me kuitenkin envi valiokunnan kun me laadimme lausunnon, niin kokonaisuudessaan meidän pitää tehdä hyvin selväksi se, että me tuemme komissiota siinä, että taataan se, että tämä ilmastoasioiden yleistäminen liittyy tähän 20 prosenttiin. Eli tämä on se, mitä komissio on työstänyt ja mitä puolesta se on taistellut. Eli jos Envi valiokunta ei sitten tue komissiota, niin se olisi erittäin huono juttu meidän kannaltamme, joten siksi sanon, että meidän pitää painottaa sitä, että myöskin kun ajatellaan 30 prosentin viherryttämistä YMP-ehdotuksessa, tämä on sama asia. Ja tämä 30 prosenttia on mainittu, eli Envi-valiokuntana me emme ehkä mainitse tätä itse ja tämä on huono juttu. Eli kun ajatellaan kohesiopolitiikkoja, Envi-valiokuntana me hyväksyimme lausunnon, siinä sanotaan, että 25 prosenttia rahasta pitäisi mennä energiatehokkuuteen ja energiapolitiikan ja ilmastopolitiikan. Eli painotetaan nyt, että teemme myös sitä nyt, eli varmistamme sen, että lopulta monivuotinen rahoituskehys on vihreämpi ja sillä on laajempi vaikutus kuin nyt ja me haluamme taata sen, että ne jäsenvaltiot, jotka pyrkivät sitä leikkaamaan sadalla miljardilla, meillä ei ole julkisia varoja, joita voimme käyttää ja me haluamme taata sen, että ne jäsenvaltiot, jotka haluavat leikata, että niillä olisi syy tehdä se. Meidän pitää nyt tehdä selväksi, että näin pitää toimia. Tältä näyttää hollantilainen kaksiminuuttinen. <laughs> Perfect. Um... Ehm. Niin, täydellistä niin kaikissa keskusteluissa meidän pitää ottaa huomioon maatalous- ja kalastuspolitiikka. Eli jos todella haluamme liittää niihin ympäristökriteereitä, ne ei saa, saa jäädä unohduksi neuvotteluissa, jos haluamme todellakin olla kestäviä maatalousalalla. Eli valtiovarainministeri täytyy muistuttaa tästä, mutta myöskin maatalousministereitä. Eli pääkaupungeissa näiden ministereiden pitää vielä kokoontua ja katsoa sitten komission ehdotuksia panna niitä täytäntöön. Muuten emme onnistu, emmekä tule vihreämmiksi. Sitten meillä on tarkistuksia. Tarkistusten jättämisen määräaika Matiaksen lausuntoon on 17. heinäkuuta kello 12 ja sitten 19, 20, ei kun 19. syyskuuta on äänestysvaliokunnassa. Ja sitten toisesta äänestetään 6. syyskuuta. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kyproksen ministerin kanssa tästä vielä keskustellaan, koska tämähän oli ykkösprioriteetti Kyprokselle, nämä rahoituskysymykset. Ja nyt voimme käydä tätä keskustelua hiukan pidempään. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan kahdeksan, ja täällä on energiapääosaston pääjohtaja. Ja sitten koordinaattorin kouksessa päätettiin, että Low kutsutaan tänne ja keskustelemme ekologisesta suunnittelusta. Enkä nyt hukkaa enempää aikaa, vaan annankin Lowlle välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua mahdollisimman hollantilaisen kaksiminuuttisen mukaan Kuten tiedätte äskettäin, kävimme keskustelua energiatehokkuusdirektiivistä. Haluaisin kiittää eritoten tämän valiokunnan jäseniä muiden valiokuntien jäsenten ohella siitä tuesta, jota annoitte tälle. Pääsemme noin seitsemän, lähelle 70 prosenttia tästä tavoitellusta 20 prosentin energiatehokkuusluvuista niin liikenteessä kuin ekosuunnittelussa ja muussakin. Odotamme, että nyt pannaan täytäntöön toimia, jolla vielä tämä loppuprosenttiosuus saadaan täytettyä. Näin 33 prosenttia tulee näitä ekosuunnittelutoimia. Tässä on jatkuvasti annettu tukea niin ekodesign kuin merkintädirektiivillekin. Ekodesign uudelleen tarkastelu oli vuonna 2009 ja merkintä uudelleentarkastelu vuonna, vuonna 2010. Joten varsin varhaisessa vaiheessa nyt ollaan menossa toimien soveltamisessa ja asetusten soveltamisessa näiden kahden uudelleen tarkastelun direktiivin osalta. Nyt voin sanoa, että näiden kahden pääosaston puolesta Tajanin Oettingerin osalta, jotka panevat täytäntöön näitä direktiivejä 2012-2013 vuosina pitäisi hyväksyä 29 täytäntöönpanotoimia ja kolme vapaaehtoista sopimusta, jotka on teollisuuden parissa solmittu. Odotamme saavamme noin 970 terawattituntia säästöjä Ensinnäkin meidän pääjohtajan itsemme, meidän täytyy uudelleen tarkastella tässä, pitäisikö vielä laajentaa soveltamisalaa nämä tutkimukset, joita on tehty, eritoten ekodesign-direktiivin tutkimus, jonka VHB Consultant teki, niin mitä tulee energiasäästöpotentiaaliin, niin tässä vaiheessa ei ole enää kauheasti tilaa ei-energia tuotteiden osalta energiasäästöön, koska olemassa olevan ö, soveltamisalan puitteissa on jo niin paljon potentiaalia. Ja koska ö, direktiivi on ollut voimassa vasta kaksi vuotta, 2014 mieluummin kuin aikaisemmin kokonaisuudessaan arvioitiin tätä direktiiviä mukaan lukien olemassa olevien toimien tehokkuutta. Mitä tulee merkitä direktiiviin sitten, niin Tämähän astui voimaan vuotta myöhemmin. 2014 täytyy tarkastella sitäkin uudelleen, jotta varmistetaan se, että keskitymme niihin seikkoihin, joissa merkintäjärjestelmällä saadaan kaikista parhaiten tehoa vaikutusta aikaiseksi. Ja puheenjohtaja seuraavaksi hyvin nopeasti puhuisi vielä näistä toimintasuunnitelmista, jotka liittyvät näihin kahteen direktiiviin. Ensinnäkin tämä uusi toinen ekodesign-toimintasuunnitelma 2012-2014. Komissio odottaa hyväksyvänsä tämän suunnitelman heinäkuussa. Meillä on suunnitelmassa suuntaa antava luettelo ryhmä mistä, ja tässä saadaan tietty luokittelu näiden säästöpotentiaalista ja luodaan myös prioriteetit tulevista toimista. Ja uutuutena tässä suunnitelmassa tärkeimpänä asiana on se, että energiaa käyttävien tuotteiden osalta on energiaan liittyvät tuotteet, kuten ikkunat ja eristemateriaalit. Kaikki tunnustavat tunnistavat ekodesign-kysymyksen ja kiitos teidänkin valmistelu, teidänkin toimienne. Tässä on saavutettu paljon, mutta tässä ekodesign-direktiivin osalta vielä voidaan tehdä paljon ja aloitamme pian valmistelutyön uusien tuoteryhmien osalta toisen ekodesign-suunnitelmaohjelman pohjalta. Olemme jo hyväksyneet, kuten sanoin, 32 päätöstä, 29 täytäntöönpanoa määräystä ja kolme vapaaehtoista sopimusta. Tänään, tänä vuonna on hyväksytty kolme ekodesign- ja energiamerkintäasetusta ja suunnitteilla on vielä kahdeksan plus muutamia vapaaehtoisia sopimuksia ja näin voidaan saavuttaa jo 450 terawattitunnin säästöjä ja sitten ensi vuodelle jää vielä 18 uutta asennusta, asetusta ja tällä voitaisiin säästää sitten 530 terawattituntia. Ja samoin sitten on nämä vapaaehtoiset sopimukset vielä tässä mukana. Seuraavan neljän vuoden aikana voidaan sanoa, että meidän täytyy uudelleen tarkastella myös olemassa olevia asetuksia tiettyjen tuoteryhmien osalta ja odotamme, että tässä on suurinta potentiaalia säästöjen kasvattamiseksi, siis säästöjä, joita aikaisemmissa säännöksissä ei ole vielä nähty. Ja tietysti me tässä myös laskemme vuoropuheluun paran teidän kanssanne erityistoimien osalta, että saadaan tehokka- mahdollisimman tehokkaat vaikutukset. Markkinoiden valvonta on äärimmäisen tärkeää tässä. Ja tietystikin käymme paljon vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa, jäsenvaltioiden, teollisuuden, kuluttajajärjestöjen kanssa – elinkeinoelämän ja kansallisten viranomaisten esittämien prioriteettien linjojen mukaisesti. 2013 haluamme luoda, aloittaa tämän ohjelma, jolla voidaan tukea markkinoiden valvontatoimia ja haluamme parantaa myös jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä näiden adko ryhmien, koordinointiryhmien välillä. Ja sitten lopuksi vielä kiinnittäisin huomiota ne tarpeeseen varsin paljon suunnata resursseja tätä lainsäädännöllistä toimintaa varten. Eritoten ajatellaan tässä täytäntöönpano viestintä ja standardisointitoimia. Aikaisemmin käytettiin paljon enemmän näitä EU muita elimiä, kuten yhteistä tutkimuselintä ja kapasiteetti- ja innovaatioryhmää tukea varten. Komission sisällä eh, Europe Direct-palvelu antaa eh, paljon erilaisia vastauksia ja reaktioita kuluttajaryhmiltä ekodesigniin ja merkintöihin. Sitten on tämä viestintä helpdesk, jota voidaan myös hyödyntää. Sitten tietysti vielä tämä standardisointityö ja tällainen uuden lähestymistavan konsultointi. Komissio on panostanut näihin standardisointiprosesseihin. Ja tässä on mukana jo 39 tuoteryhmää. Tietysti työtä on vielä valtaisasti 2012-2013 työn täytäntöönpanemiseksi. Elinkeinoelämä on mukana tässä, samoin kuin vahvasti tässä ovat myös kuluttajien edut mukana. Täytyy löytää oikea tasapaino myös kustannushyötykysymysten suhteen. Tämä on tärkeää. Keskusteluja on käyty laajalti eri tuoteryhmistä yhdessä ääripäässä. Öö, kenties ei niin mielenkiintoiset asiat kuin kahvinkeittimet ja toisessa erittäinkin kiinnostavassa päässä esimerkiksi lämmityslaitteet ja niin edelleen. Meidän täytyy miettiä näiden toimien tehokkuutta energiasäästöjen kannalta ja kustannushyötykysymyksiä kuluttajien kannalta. Ja näin me aiomme tehdä tätä työtä tällä erää. Henkilökohtaisesti ja komission jäseneni edu, odotamme hyvää keskustelua näistä eri tuoteryhmistä. Tällä hetkellä käymme keskustelua esimerkiksi veden lämmittymistä, lämmittymistä vesikattiloista. Toivottavasti tässä keskustelussa päästään hedelmälliseen lopputulokseen. Me käymme edelleen näitä eri sidosryhmien välisiä keskusteluja ja odotamme saavuttavamme tuloksia syksyn aikana ihan ongelmitta. Toinen kierros käydään sitten kotitalouden valaistus, valaisimista. Tämä kaipaa erityistä huomiota, ja sitä varmasti tullaan saamaan myös eritoten tiedotusvälineissä. Ja kokonaisvaltaisesti ajatellen meidän täytyy varmistaa se, että kiinnitämme paljon huomiota sellaisiin tuoteryhmiin, joissa on eroa yhtäältä sen hinnan suhteen, joka maksetaan ja niiden hyötyjen suhteen, mitä kuluttajat saavat näistä toimista. Ja valiokunta on näin puheeni kautta tietoinen näistä kehityskuluista. Kiitoksia tästä yleiskatsauksesta rinnallisiin kohtiin, joista vielä jatketaan keskustelua. Oli hyvä, että puhuitte siitä, että jäi ainoastaan energia-alaa kosketa tämä ekologinen suunnittelu. Meillä on Seberin mietintö oli viime viikolla, joka käynnistettiin. Ja sitten on ala, josta Aihautin mietinnössä puhutaan. Eli, ja sitten Satifin mietintö, resurssitehokas Eurooppa. Ja on, on hyvin paljon resursseja, joita pitää säästää ja käyttää tehokkaasti. Energiaa tietysti, mutta myöskin esimerkiksi vettä. Niitä pitää suojella ja ekologisella suunnittelu voi alkaa jo suihkusta. Tämä on tietysti hyvin kuuma peruna tällä hetkellä, mutta, mutta tästä pitää viestiä järkestävästi ja selittää nämä asiat, ja siksi olen iloinen siitä, että olette tänään valiokunnassa paikalla ja että meillä on nyt mahdollisuus käydä keskustelua tästä asiasta. Liise, Davis ja Eichhout ovat pyytäneet puheenvuoroa. Unohtuiko joku? Jos ei, niin sitten suljen puhujalistan tähän. Eli Liise, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia pääjohtaja. Haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä tehokkuusdirektiivin osalta. Ihan henkilökohtaisesti teitä ja tiiminen kanssa teemme hyvää yhteistyötä ja myöskin komission jäsenen Oettingerin kanssa, eli yhteistyö oli hedelmällistä. Ja muistuttaisin että tässä valiokunnassa tämä ETS-kysymys on hyvin tärkeä. Ja mehän löysimme yhteisen ratkaisun, teemme komission kanssa julkilausuman, mutta nyt olemme hiukan huolissamme, koska nyt on lobbareita. Esimerkiksi Business Europe on laatinut kirjeen ja siinä on sanottu, että komissio, unohtakaa kaikki, mistä olette sopineet parlamentin kanssa, älkääkä tehkö mitään. No ei se niin käy. Parlamentti on toimielin, Myöskin Business Europe on täälläkin käynyt lobbaamassa. Ja komission julkilausumassa on sanottu, että kiireellisesti, no itse olen lääke, lääkäri, ja sanotaan, että komissio teki diagnoosin kesäkuussa, siinä puhui kiireellisesti, leikkaus on välttämätön. Eli olisi aika huono, jos nyt sitten heinäkuussa komissio sanoi, että nyt lähdetään lomalle. Me haluamme tämän raportin ennen kesälomia, muuten komissio ei voi lähteä lomalle hyvin, hyvällä omalla tunnolla. No sitten ekologinen suunnittelu. No on ikävä, että täällä on nyt niin vähän jäseniä enää paikalla, koska mehän olemme asiasta vastaava valiokunta. Tämä on erittäin merkittävä mietintö sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä. Ja tulevaisuudessa meidän pitäisi varata tähän enemmän aikaa. Tämä on hyvin tärkeä väline Euroopan ympäristöpolitiikassa ja me olemme tästä asiasta vastaava valiokunta. Ja tämä on ehkä muodollinen peruste, mutta tässä esityksessähän lukee komission edustaja. No täällä on kyllä nyt pääjohtaja paikalla, eli ehkä se ensi kerralla pitäisi selkeämmin mainita tässä esityslistalla. Mutta tämä nyt tämmöinen muodollinen seikka. Eli noin 970 terawattituntia, jos tätä pannaan täyt- oikealla tavalla täytäntöön. Eli me voimme ekologisella suunnittelulla säästää enemmän energiaa kuin mitä kaikki EUn ydinvoimalaitokset tuottavat vuodessa. Eli jos sanoisimme, että nyt kaikki ydinvoimalat suljetaan vuoteen 2020 asti, eli tämäkin pitää ottaa selkeästi esille. No sitten pari kysymystä. Te puhuitte näistä lämmitysjärjestelmistä. Tämä oli ensimmäinen toimenpide. Ja meidän täytyy katsoa, missä nyt kiikastaa ja millä tavalla voidaan päästä eteenpäin. Sitten tämä kiistelty kysymys, miten esimerkiksi kahvin keittimet, leivänpahtimet. Eli jos teillä ei ole hyviä perusteita, niin mieluummin jätetään tämä tekemättä. Kansalaiset on paljon toimia, jotka eivät vaikuta kansalaisiin ja joiden avulla kuitenkin voidaan säästää hyvin paljon energiaa. Sitten pyytäisin, valaistus on hyvin arkaluotoinen asia, Meillähän on nyt halogeenilamppuja markkinoilla, jotka sitten korvataan muilla lampuilla, jotka ovat 30 prosenttia tehokkaampia, mutta niitä ei pidä poistaa markkinoilta kokonaan vielä. Eli varmasti markkinoilla tämä ongelma pystytään ratkaisemaan ilman mitään eurooppalaista asetusta. Ja sitten tukisin se, sitä, mitä sanoitte markkinoiden valvonnan merkityksestä tämän direktiivin hyvä puoli on se, että tämä koskee myöskin tuontia. Eli ainoastaan, ei ainoastaan Euroopassa ole säästöä, vaan meillä on standardit, joita myöskin Euroopan ulkopuolisten on noudatettava, mikäli yritykset haluavat tuoda tuotteitaan Eurooppaan. Tämä koskee myöskin Kiinaa, mutta on tärkeää, että tätä valvotaan sitten todellakin. Jos Euroopassa ei ole valvontaa, ja sitten kun ajoilla, kun näitä tuotteita tulee alueella, jos siellä on vain papereilla puhuttu näistä säästötoimista, mutta ne eivät kuitenkaan vastaa niitä, niin meidän täytyy valvoa tätä. Ja kun tällaisia toimia suunnitelmaan, niin ne täytyy suunnitella sillä tavalla, että niitä voidaan myöskin valvoa. Vielen Dank, Peter Liese. Kiitoksia sitten Chris Davis. Sitten Vas Eichhout ja sitten vielä Weisgerber ihan lyhyesti. We have a Kiitos puheenjohtaja. Meillä on tämmöinen myrkyllinen poliittinen eh, keskustelu yhdistyneessä kuningaskunnassa ja monet äh, parlamentin jäsenet sanovat usein, että me liitymme yhtenäismarkkinoille, mutta me emme halua mitään tällaisia sääntöjä. Haluamme yksinkertaiset säännöt, mutta ei ymmärretä, että tarvitaan sääntöjä ja sääntelyä, jotta markkinat äh, toimivat. En voi kuvitella mitään parempaa säätelyä kuin tämä. Minä rakastan tätä lainsäädäntöä. Tässä sanotaan, että todella pyritään edistämään äh, sellaisia asioita, jotka vähentävät kustannuksia kuluttajille ja pyritään myös ratkaisemaan äh, ilmaston lämpenemisen ongelman ja käyttämään paremmin resursseja ja niin edelleen. Eli tässä ajatellaan vesiä ja vettä ja niin edelleen. tämä on erittäin mainio esimerkki siitä, että Euroopan unioni tekee jotakin, joka tulee vaikuttaa mitä roomalaiset ikinä tekivät teille, mitä Euroopan unioni ikinä teki teille. Eli Euroopan unioni on saanut aikaisen, aikaiseksi tämän ekodesign-direktiivin. Tässä on paljon potentiaalia, aivan kuten Peter sanoi. I'm sorry, it's Nigel Farage, obviously. Niin, pahoillani. Nigel Farage siellä varmasti katkaisee linjoja. Niin, Peter Lisa tässä selitti, että mitä nämä terawattituntiin määrät tarkoittavat. Ja Saksassa varmastikin todellakin ollaan suljettu näitä ydinvoimaloita ja niin edelleen. Ja todellakin toivottavasti direktiivi tuo tässä etuja. Ja tähän mennessä direktiivi on vielä nuori, mutta edistys, jota on saatu aikaiseksi tai jota voitaisiin saada aikaiseksi, on todellakin vaikuttanut tehokkuuteen ja toivottavasti direktiivi sitten puree vielä enemmän myöhemmin ja toivottavasti tämä saa aikaiseksi tai edistystä. Mutta kysyisin, että mitä vielä voisimme saada aikaiseksi? Te sanoitte, että mitä odotetaan, ette ole kuitenkaan nostaneet ikään kuin kunnianhimoja, ette ole sanoneet, että tätä voisimme saada aikaiseksi, jos antaisimme vielä enemmän resursseja tähän prosessiin, tai jos me nopeuttaisimme tätä prosessia ja parantaisimme markkinoita. Minulla on tässä kuuden sivun raportti kansalaisjärjestöiltä ja varmasti ne ovat esittäneet asian myös parlamentille. Eli mikä on se potentiaali, kuinka paljon parempi tämä vielä voisi olla kuin mitä te ehdotatte ja mitä meidän pitää tehdä, jotta tämä toteutetaan. Kiitoksia sitten Eichhout. Thank you, Mr. Chairman, and I... Kiitoksia puheenjohtaja. On täytyy nyt niin paljon tuo, mutta tämän lainsäädännön merkitys, kuten Peter ja muutkin toivat esille, on suuri. Minä kyllä hieman pohdin, kun puhuitte tässä tasapainon löytämisestä tuottajien ja kuluttajien välillä. Yleensä me aina haluamme löytää tasapainon, mutta tässä lainsäädännössä on tarkoituksena tukea parhaiten toimivia. Ja jos tasapainoa etsitään, niin silloin mennään tuonne keskivertotoimijoihin, vaan meidän pitäisi tukeakin tämän lainsäädännön kautta niitä, jotka ovat innovaation johdossa. Ja minä toivon, että komissio ei liikaa tässä tasapainoa hae sitten hitaasti kulkevien ehdoilla ja vedenlämmittämien osalta tuntuu siltä, että näin tapahtuu, koska tietojeni mukaan me olemme nyt viisi vuotta kuulleet eri toimijoita. Jopa VT on tässä tuonut asian esille ja yhä me yritämme vain saada aikaiseksi joskus syksyllä tässä tasapainon asioihin. Kyllä, te nyt paremmin voitte saada asioita tapahtumaan. Me tiedämme, että ehdotus on olemassa. Me jo perjantaina, tiedämme, että perjantaina on tapaamisia Saksan teollisuuden edustajien kanssa. Me mutta minä en usko, että tämä on oikea hankesuunta, jonne pitäisi mennä. Ehdotus on olemassa, sen pitäisi jo huomenna tulla esille, mutta jos se on liian vaikeaa, niin sitten syyskuussa delegoittujen säännösten kautta me odotamme sitä, että tämä on kaikista tärkein. Tasapaino on haettu jo viisi vuotta. Minä todella toivon, että tämä on nopeampaa kuin joskus epämääräisesti syksyn aikana. Tämä on aivan liian epämääräisesti sanottu. Ja toiseksikin se sanoi, te sanoitte, että direktiivin uudelleen tarkastelu 2014, mutta toivottavasti tässä sanoitte väärin, että kyse oli 2013 vuodesta. Ja silloin me pääsisimme lähelle tätä parhaiden toimijoiden mallia, jota Saksan valtiovarainministerikin ehdotti. Ja jos tästä voisitte vielä jotain sitten meille kertoa. Anja Vaiskeva. Kiitos vielä Anja Vaiskeva. Kiitoksia. Ihan lyhyesti, kuten luvattu. Eli puhun nyt siitä, mistä Liisa puhui Eli nyt ei pidä antaa vaikutelmaa siitä, että koko valiokunta haluaa tätä kiiruhtaa. Suhtaudutaan kriittisesti, kuten Liisekin totesi. Eli tuotteet, joista keskustellaan paljon julkisuudessa, kuten kahvikeittimet tai suihkupäät. Eli kuuntelin sitä, että myöskin asuntojen valaistukseen puututaan uudelleen ja kuinka pitkälle sitten – kuinka konkreettisesti, mitä tässä on suunnitteilla. Me teemme suuren virheen, koska hehkulampukysymyksen ihmisiä ei otettu mukaan. mukaan. Heille ei selitetty, millaisia mahdollisuuksia on uuden teknologian myötä tullut, ja ehkä me toiteutimme nämä asiat ehkä vähän liian nopeasti. Eli olen nyt aika kriittinen, jos nyt ainakin asuntojen valaistukseen puututaan, koska meidän pitää nyt ensinnäkin panna täytäntöön sitä, mistä on jo päätetty. Kiitoksia. Saksan kaudella tätä käsiteltiin ja silloin talousministeri Gloss otti esiin tämän ekologisen suunnitteludirektiivin. Eli meidän täytyy nyt sitten katsoa, että myöskin neuvosto on samoilla linjoilla. No, kaikki nämä ovat kysymyksiä, joita käytetään vaalitaisteluissa. Näin oli myöskin edellisissä vaaleissa. Kaikissa vaaleissa tämä on ensimmäinen asia, Eli kun on tällainen kysymys, ei usko tämän mikään jarru, vaan tämän innovaatiota. Ja juuri kriisin aikana ja juuri resurssien tiukkoina aikoina ekologinen suunnittelu on kulmakivi, josta päätettiin, mutta siitä pitää viestiä oikealla tavalla. Ja olen täysin samaa mieltä kuin Anja Weisgerber, eli heti kun saamme jos puhutaan näistä suihkuista lehdissä, niin silloin pitää pystyä selittämään tilanne. Ja poliitikkojen myöskin selittävä tästä. Ja jos 35 prosenttia voidaan säästää vettä kotitaloudessa yksinkertaisin toimenpitein, niin siitähän sitten niissä maissa, joissa on paljon vettä, sillä saadaan aikaan hyviä säästöjä, mutta vesiköyhissä maissa siellä saadaan vielä paljon muitakin saavutuksia aikaan. No sitten on puhuttu myös vapaaehtoisista toimenpiteistä tai vapaaehtoisista sopimuksista. Tämä on autoteollisuuden alalla, näillä on joka paikassa, joka paikassa. Ja silloin hälytyskielot kyllä soivat ja silloin hermostun ja käteni alkavat hikoilla. Nämä vapaaehtoiset toimet, niillä ei päästä tavoitteisiin. Eli ehkä voisitte puhua tästä vielä näistä vapaaehtoisista toimenpiteistä. Niin, herra Lou, olkaa hyvä. Olen erittäin tyytyväinen voidessani sanoa, että itse ja oma osastoni pitävät erittäin hyvänä siitä, että pyrit, pyydätte meitä vahvistamaan tätä asiaamme, koska uskomme, että tämä direktiivi ja myöskin merkintädirektiivi todellakin vaikuttavat merkittävästi, ei ainoastaan energiatehokkuuteen, mutta myös eh, työllisyyteen ja koko talouteen. Joskus ehkä ilmaisen itseäni hieman konservatiivisella tavalla, mutta haluan vain sanoa teille, että olemme tehneet ehdotuksemme esimerkiksi näistä veden lämmittämistä ja me puolustamme niitä kyllä ongelmitta. Eli jos kyseessä on vain se, että taisi olla viimeisessä kokouksessa selitetään hyödyt ihmisryhmälle, jos tätä pyydetään, niin me kyllä teemme sen, mutta me emme luovuta. Me emme ole luovuttaneet tällä alalla. Jos katsotte tätä luetteloa, Äh, suunnittelusta 2012-2013 vuosille. Eli tässä puhutaan erilaisista kotitalouksien val- valaistimista, imureista, kaikenlaisista kodinkoneista. Ja voisin jatkaa loputtomiin tätä luetteloa. Ja tämä on kyllä suhteellisen laaja, jos me voimme saavuttaa tuloksia, joita olemme suunnitelleet, niin hyvä ja haluaisin pystyä sanomaan, että olemassa olevan asetusten äh, arviointi jo vie meitä eteenpäin yli yksi prosenttia, joka on sitten näiden säästöjen ikään kuin lisänä kuin mitä me näemme tässä. Mutta tähän liittyy kolme vaihetta. Ensinnäkin me arvioimme uusia tuoteryhmiä ja teemme alustavaa äh, kustannushyötyanalyysiä ja katsomme, että onko kannattavaa todellakin tutkia tätä. Tätä olemme tehneet esimerkiksi kahvinkeittimien osalta. Tämä ei näytä kovinkaan lupaavalta, koska tämä riippuu hyvin paljon yksittäisistä yksittäisten ihmisten käyttäytymisestä. Mutta sitten toisaalta tämä luettelo, jota meillä on tässä, tämä liittyy hyvin vakaviin alueisiin, joilla energiakulutus on erittäin suurta, kun ajatellaan kokonaistaloutta talo kotitaloutta ja tämä voi tuoda huomattavia energiasäästöjä, joten aluksi olemme skeptisiä. Ajattelemme, että me haluamme sellaisille alueille, joissa pystymme menestyä, menestymään, mutta sitten kun näemme nämä lopputulokset, niin emme todellakaan tässä pyri ikään kuin hyötyjen kustannuksella toimimaan. Pyrimme saamaan kaiken mahdollisen tehokkuuden ja parannuksen aikaiseksi yleisellä tasolla, joten todellakin voitte olla varmoja siitä, että Oettingerin osastot ovat sitoutuneet näihin suunnitelmiin ja siksi meillä on hyvin äh, kunnianhimoinen työtaakka edessämme 2012-2013 vuosille. Kuuntelin keskustelua henkilöstön määrästä, joka on käytettävissä näiden ja muiden direktiivien täytäntöönpanemiseksi. Tämä on sellainen ala, johon, jossa kannattaa investoida henkilöstöön. Ja minulla on yksikkö, joka todella on jo tiukoilla ja tekevät tätä yötä, työtä erittäin hyvin alkuvaiheesta loppuvaiheeseen, loppuvaiheen keskusteluihin ja me jatkamme tätä hyvää työtä ja varmasti Sitten ihan tähän alkuun herra Lisen kysymyksen. Itse edustin komissiota kolmikantaneuvotteluissa ja minä hyväksyin sen lausunnon, jota ehdotitte meille liittyen tämän ETS-järjestelmän arviointiin, päästökauppajärjestelmän arviointiin ja toimenpiteisiin, joita pitäisi ottaa mukaan tähän arviointiin. Ja komissiokollegio sitten tuki tätä tukea, jonka itse annoin tälle aloitteelle. Eli kun ajatellaan tätä, niin komissio todellakin päätti tämän kannan puolesta ja sitä pitää kunnioittaa. En puhu Koni Heidekarin tai muiden puolesta, mutta kun ajatellaan näitä ehdotuksia, joita arvioidaan ennen lomia, niin tämä on vielä kysymysmerkki toivottavasti nämä kannat, joita he kuulevat Euroopan parlamentilta, auttavat heitä tässä työssä, koska on tärkeää sit saada tällaisia pitkän aikavälin investointisignaaleja ikään kuin tässä päästökauppajärjestelmässä. Joten tämä on erittäin tärkeää. Meidän pitäisi tukea kollegojamme tässä työssä ilmasto alalla ja teemme sen tästä hetkestä lähtien. Sitten jos katsotaan näitä yksittäisiä toiminta-aloja, kyllä käydään keskustelua erilaisista suihkupäistä, suihkun osista tällä hetkellä. Ja pohditaan sitä, että pitäisikö tämä ottaa toimintasuunnitelmiemme keskiöön. Teknisellä tasolla olemme vakuuttuneita siitä, että tästä saadaan säästöjä, mutta aivan kuten puheenjohtaja te mainitsitte, kun me menemme näille alueille, meidän pitää olla selvillä siitä, että mikä meidän viestimme on näiden neuvotteluiden ja arviointien aikana. Ja tämä on se keskustelu, jota komissio käy tällä hetkellä. Eli pohditaan sitä, otetaanko tämä tuoteryhmä mukaan tähän työsuunnitelmaan. Ja toistan, että me uskomme, että mahdolliset säästöt todellakin ovat olemassa tällä alueella enemmän kuin muilla alueilla. Lisäksi on tärkeää, että selitämme, mitä aiomme tehdä, emmekä toista niitä virheitä, joita on tehty, joita me olemme tehneet, tai jota toimielimissä ja yrityksissä yleisesti on tehty, kun vapautetaan markkinoille uusia tuotteita eikä todellakaan kunnolla arvioida se, että sitä, että mitä vaikutuksia tällä on. Kun ajatellaan nyt uusia kategorioita tässä ryhmässä, me haluamme tehdä selväksi tai olla selviä viestinnässämme alusta asti. Eli nämä ovat sellaisia asioita, että kun tämä keskusteluprosessi alkaa, niin sitten vastaukset pitää saada hyvin alkuvaiheessa jo selville. Tunnustan, että me emme ole tarpeeksi tarpeeksi tarkkoja kun puhutaan tästä tulevasta potentiaalista, mutta uskon, että näiden 11 asetuksen arviointi todella johtaa suurempaan kuin yhden prosentin määrään, mutta julkisesti sanomme, että yksi prosentti tai vähintään yksi prosentti on se, mitä saavutamme. Ja yksi kiinnostavista oppiläksyistä, joita olemme saaneet, kun olemme keskustelleet tästä energiatehokkuusdirektiivistä, ei ainoastaan toimielimissä, elimissä, mutta myös ulkopuolella, on se kapasiteetti arvioida, että kuinka paljon säästöjä voidaan saada mistäkin yksittäisestä toimenpiteestä. Eli yleisö, ihmiset tietävät alusta asti, että mitä me pystymme saamaan. 970 terawattituntia, en voi sitä nyt muuntaa megawatteiksi suoraan, mutta jos ajattelette, 10 prosenttia tai 10 prosenttia, prosenttia, jota ei ole saatu ennen tätä direktiiviä, niin tämä määrä sitten Euroopan unionin osalta on noin 500 megawatti ydinvoimalaisesta, eli tämä on yksi kymmenys. Eli puhutaan ehkä 60 asemasta jotain suunnitella. Ongelma, kun tätä pyritään selittämään, on se, että olemme jo laskeneet paljon säästöjä niistä toimenpiteistä, joita on suunniteltu, kun pyritään saavuttamaan tätä 17 prosenttia, joka oli alkuperäisessä arviossamme mukana. Mutta puhutaan ehkä sadoista, ehkä sadasta asemista tai tuuliturbiineista, ja nämä arviot on tehty direktiiviä varten ja tämä keskustelu johtaa siihen, että tämä tehdään myös näissä e- ekomerkintäpäätöksissä, jotta sitten tiedetään, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. No siinä taisikin olla kaikki, mitä minulla on tässä vaiheessa sanottavaa. Kiitos jäsenistä, jäsenille kannustuksesta ja tuesta, ja varoituksesta, että meidän pitää pysytellä näissä ehdotuksista. Siis milloin tämä boilerikysymys tulee, koska tästä on jo viisi vuotta sanoitte, että perjantaina piti vain selittää. The decision to be taken in... Odotamme, että päätös tehdään syyskuun alkupuolella. Yeah, um, damit sind wir... No niin, kokous ja keskustelu on päättynyt. Kiitämme Filip Lovia siitä, että hän tuli selittämään ekologisesta suunnittelusta, kertoi nyt missä mennään, mitä on suunnitteilla. Eli yksi wattitunti, kun se kerrotaan tietyllä määrällä, siitä tulee terawattitunti. Siis 10 potenssiin 12. Eli valiokunnan kokous on päättynyt. Tapaamme huomenna kello kymmeneltä äänestykseen ja koordinaattorit sitten, kuten aina, yhdeksältä. Kokous päättyy ja toivotan kaikille hauskaa illan jatkoa ja nähdään huomenna. Did you want the answer on? I don't, I don't like voluntary agreements either.